Right, good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää kaikki. Meillä on paljon asioita vielä esityslistalla, joten lienee parasta aloittaa. Vaikka täällä nyt kaikki varjoesittelijät eivät ole vielä paikalla, ainakin puolet heistä on. Voimme lähteä käsittelemään esityslistaa. Seuraava kohta on numero 19, rajat ylittävä kriisinhallinta pankkialalla. Tässä on Elisa Ferreiran mietintö. Ensimmäinen keskustelu. Elisa, ole hyvä. Chair. Uh, Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Tämä on vaikea aihe, mutta toisaalta tämä on sellainen aihe, jonka yhteydessä parlamentilla on paljon mahdollisuuksia ratkaista ongelmia – haluaisin muistuttaa teitä muutamasta asiasta, jotka tätä puitteistoa hahmottelevat. Talouskriisi osoitti, että nykyiset taloushallintojärjestelmät eivät toimi asianmukaisella tavalla. Ja pelastusoperaatiotkin olivat varsin vaikeita ja hankalia pankkialalla, ja kaikki tämä johti suuriin kustannuksiin, joka kosketti pankkialaa ja viime kädessä tietysti veronmaksajia. Esimerkiksi Britanniassa 850 miljardilla punnalla elvytettiin pankkeja. No kaikki tämä nyt ei ole ehkä ihan hukkaan heitettyä rahaa, mutta joka tapauksessa suoranaisetkin kustannukset ovat varsin korkeita. Ja vaikka meillä ei näitä vaikka meillä on näitä rahamääräisiä arvioita, niin paljon sellaisia ei kvantifioitavia seurauksia on myös. Verotulot ovat romahtaneet, julkiset taloudet ovat tiukassa tilanteessa, veroja, verokorotuspaineita on ja niin edelleen. Ja kaikki kaatunee loppujen lopuksi veronmaksajien harteille. Talouskriisillä on kauaskantoiset vaikutukset Euroopan kasvuun ja työllisyyteen. Ja tämä kaikki perustelee sen, että meidän on syytä reagoida rajat ylittävään kriisin hallintaan pankkialalla. No sitten voisi miettiä, että minkä takia tai miten meidän tulisi alaa säädellä. Mitään ihmelääkettä ei ole olemassa. Tärkeää on, että otettaisiin käyttöön jonkinlainen lainsäädäntö- tai välinepaketti, joka olisi johdonmukainen. Vanhoja asetuksia on syytä täsmentää ja tiukentaa. Tietysti meillä on Baselin komitean vanhat vaatimukset liittyen oman pääoman vaateisiin, riskinhallintajärjestelmiin, likviditeettitasoihin ja, ja suhdanne vaihteluihin reagoimiseen. Tämän lisäksi on syytä tätä valvonta-arkkitehtuuria vahvistaa Euroopan unionissa. Ja tämä kaikki tarkoittaa sitä, että tällä on suuri merkitys myös muihin mietintöihin, joita tässä rahoitusvalvontapaketin yhteydessä tarkastellaan. Me olemme yhdessä pohtineet näitä asioita, pyrimme toimimaan mahdollisimman johdonmukaisesti. Ja tietysti sitten uusi pankkiala ja sen uudelleen muotoutuminen ähm, vaikuttaa myös tähän toimintaan. Pankit ovat varsin suuria, pitää miettiä vähittäispankkeja ja tukku- tai yrityspankkeja. Ja meidän täytyy yhtenäistää sääntelyä pankkialalla, jotta voimme vähentää kriisin uhkaa tulevaisuudessa. Tärkeää on, että otamme käyttöön myös neljännen elementin, ja se on johdonmukainen <clears throat> EUn rakennelma rajat ylittävälle kriisin hallinnalle pankkialalla, ja tähän tämä mietintö juuri tähtää. No kolmas ulottuvuus tässä mietinnössä on se, että jos me tarkastelemme nykytilannetta ja pohdimme, mitä on tehty, niin joitakin merkittäviä tekijöitä nousee esille ja voimme myös jossain määrin kritisoida omaa toimintaamme. Totta kai väliintulo oli välttämätöntä talouskriisin yhteydessä, jotta taloudet eivät romahtaisi ja näin pitikin tehdä – mutta oliko julkinen väliintulo niin tehokasta kuin se olisi voinut olla? Olisimmeko voineet päästä vähemmillä kustannuksilla veronmaksajille ja pelastus- tai elvytyspaketit aiheuttavat merkittäviä seurauksia veronmaksajille ja myös kilpailulle. Oliko tämä kilpailun kannalta hyvä asia? Ja miten sitten pidämme kiinni pankkien osakkeenomistajien oikeudesta Northern Rock Pankista? Tällaisia äh, häkellyttäviä esimerkkejä on. Ja jotkut toimenpiteet viivästyivät lainsäädännöllisten haasteiden takia. Ja paljon ilmeni kaikenlaista hämmennystä ja sekaannusta ja johtuen esimerkiksi siitä, että lainsäädäntöpuitteisto oli erilainen eri toimijoiden kohdalla ja tietysti monet hallitukset sitten tarkastelevat asiaa omasta näkökulmastaan. Ja kaikki tämä on nyt johtanut siihen, että on järkevää luoda yhtenäinen eurooppalainen puitteisto. Meillä on yhtenäiset sisämarkkinat, joten eri valtiot eivät voi reagoida aina eri tavalla näihin asioihin yhtenäinen puitteisto pitää saada aikaiseksi. Ja moraalikato-ongelma on tässä tietysti suuri, vai onko se suuri? No totta kai se on, ja meidän tulisi siihen ottaa kantaa, mutta koska tämä on jo tapahtunut ja se on tällainen talouden mekanismi, niin se tulee tapahtumaan myöhemmissäkin kriiseissä. Ja meidän täytyy tähän jotenkin ennalta käsin varautua. Moraalikato on ongelma, johon tulee ottaa kantaa. Ja tässä yhteydessä haluaisin selventää myös sen, että nyt tässä ajatuksena ei ole se, että voisimme täysin suojautua tulevalta. Meidän täytyy vain varautua pahimpaan eri tavoin. Me me emme voi vedenpitävää järjestelmää ottaa käyttöön ja on selvää, että seurannaisvaikutukset muille aloille ovat olemassa. Ja viime kädessä veromaksaja aina maksaa, joten näistä näkökulmista täytyy tarkastella moraalikadon ongelmaa. Ja toiseksi jos ajatellaan, otetaanko käyttöön ikään kuin armomurha vai kuntoutus, jos ajatellaan pankkisektoria, niin täytyy miettiä, kumpi vaihtoehto on parempi. Ja kolmanneksi täytyy miettiä sitä, että olisiko maksukyvyttömyysmenettely yksi mahdollisuus. Jos on, niin sen täytyy toteutua sitten osakkeenomistajien kustannuksella eikä veronmaksajien kustannuksella. Jos ajatellaan sitten niitä asioita, joista keskustellaan, niin niitä on useita ja on syytä käydä laajapohjaista keskustelua. On syytä luoda jonkinlainen yhtenäinen lähestymistapa, mekanismi, jolla valtiovälintulo sitten toteutetaan tarpeen tullen ja meidän tulisi löytää oikea toimija, oikea säätäjä, joka sitten tulisi väliin kriisin koittaessa. Meidän täytyy rakentaa jonkinlainen minimi työkalupakki, jos täytyy ryhtyä toimenpiteisiin rahoitusalan kriisinhallinnaksi. Ja sitten täytyy pohtia, mitä mahdollisuuksia meillä on. Esimerkiksi Garcia Margallon mietinnössä näitä asioita on otettu esille. Meidän täytyy nimittäin miettiä, onko meillä jonkinlainen äh, laitos tai viranomainen, joka olisi yhteydessä Euroopan pankkiviranomaiseen. Ja sitten täytyy keskustella tarvittavista lainsäädäntövälineistä, mutta tätä ennen meidän täytyy sopia selkeistä säännöistä, joiden avulla voimme yksinkertaistaa valvontaviranomaisten toimintaa ja väliin tulevien viranomaisten toimintaan. Sitten joitakin asioita on käsitelty yksityiskohtaisemmin tämän yleisen puitteiston rinnalla. Ja näitä ovat esimerkiksi se, että miten voidaan luoda tällainen rajat ylittävä järjestelmä siten, että, että vähitellen harmonisoitaisiin kansallista lainsäädäntöä kohti Euroopan laajuista lainsäädäntöä. Mikä olisi puitteiston soveltamisala? Keskitymmekö ainoastaan rajat ylittäviin tai järjestelmäriskiä omaaviin rahalaitoksiin? Ja pitäisikö meidän kattaa tällä myös muita rahoituslaitoksia, jotka eivät ole suoranaisesti pankkeja, mutta jotka myös vaikuttavat pankkien kohtaloon? Ja jos Meillä on tällainen selvitysviranomainen ja viranomaiset, jotka sitten tarvittaessa välintulosta huolehtivat, niin kuinka ne suhtautuvat sitten näihin talletuspankkijärjestelmiin ja mit, mitkä tekijät sitten käynnistäisivät väliintulon. Pitäisikö väliintulo toteuttaa vasta äärimmäisessä hädässä vai jo aikaisemmin? Ja Ja täytyy muistaa, mitkä olivat tekijöitä tämänkertaiselle järjestelmäkriisille. Ja sitten täytyy ottaa käyttöön asianmukaisia välineitä, minkälaisia niiden tulisi näiden välintulojen kohdalla olla. Olisiko jonkinlaiset takuujärjestelyt, likviditeetin määrään nojautuvat järjestelmät vai mitkä. Meillä tulisi olla jonkinlaisia välineitä käytössämme, joita välintuloviranomaiset voisivat käyttää, jos merkittävä interventio täytyy suorittaa. Ja kun tällaisia interventiovälineitä sitten olisi käytössä, niin ne voitaisiin ryhmitellä esimerkiksi siten kuin komissio on ehdottanut. Komissio ehdottaa kolmivaiheista järjestelmää, varhainen väliintulo, sitten maksukyvyttömyysmenettely ja niin edelleen. Mit, mitä pehmeitä menetelmiä tässä varhaisessa väliintulossa olisi esimerkiksi? Ja millä edellytyksillä sitten lähdetään myöhemmille tasoille? No, tässä on esimerkkejä niistä asioista, joista on syytä keskustella tämän ehdotuksen yhteydessä. Tässä vaiheessa haluaisin esittää nämä kysymykset, jotka juuri luettelin – koska, ja uskon, että me pääsemme hyvään lopputulokseen. Meillä on nyt historiallinen tilaisuus auttaa ja me voimme tällä tavoin omalta osaltamme kantaa korkemme, kortemme kekoon järjestelmän riskien torjunnassa ja pankkialan vakauttamisessa. Ja me voimme saavuttaa merkittäviä hyötyjä verrattuna lähtötilanteeseen. Mielelläni keskustelen asiasta kollegoiden kanssa ja odotan, että kollegat ottaisivat kantaa tähän ensimmäiseen versioon mietinnöstäni. Thank you very much, Eli. Kiitos, Elisa. EPP var, varjoesittelijä Danuta Hubner. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin teen erityisiä kommentteja, jotka liittyvät suoraan tähän Elisan ehdotukseen, haluan esittää kaksi kommenttia, jotka ovat luonteeltaan yleisiä, mutta lienevät myös tärkeitä, kun ajatellaan näitä uutta lainsäädäntöä, josta ruvetaan keskustelemaan tänään. Ensinnäkin toteaisin, että mitä nyt sitten teemmekin finanssialan uudistuksissa, meidän täytyisi muistaa, että lopputavoite on talouden kasvu. Siksi me pitäisikin parhaan, parhaan mukaan ajatella kaikkien uusien puitteiden vaikutusta reaalitaloudessa ja täytyy odottaa, että tämä vaikutus voi olla myös kielteinen. Toinen yleinen huomioni on se, että että rahalan uudistus, uudistukset, jotka ovat luoneet keskipitkän aikavälin epävarmuutta, kuten myös rahas, finanssisektorin sopeutumisprosessia. Minusta meidän täytyy tehdä me tänään sen varmistamiseksi, että nämä ehdotukset johtavat siihen, että, tämän, että kilpailua suojataan ja että myös parhaita käytänteitä kehitetään, että moraalinen uhka eliminoidaan. Ja sitten tähän rajat ylittävään hallintoon viittaisin nyt muutamiin asioihin, jotka ovat mielestäni tärkeitä ja puutu myös niihin, mitä Elisa paperille on saattanut. Ensinnäkin on tärkeää, että meillä on yleiseurooppalainen säännöstö rajat ylittävälle äh, kriisihallinnalle, äh, mitä taas tulee tämän äh, puitteen soveltamisalaan on kohtuullista olettaa, että se saattaa vaikuttaa niin pankkikokonaisuuksia, kuten myös muita finanssialan laitoksia. On myös tärkeää varmistaa, että meillä on saman, samantasoinen suoja kaikille ryhmille, niin kotimaan kuin isäntämaankin – että tämä suojan taso on sama kaikille ryhmän jäsenille. Kaikkia ryhmän jäseniä pitäisi kohdella tasavertaisesti. Minusta on myös perusteltua, että meillä on kolme erillistä vaihetta tai kolme erilaista rakennelmaa tässä järjestelmässä, mitä taas tulee päätöslausumaan ja insolvenssivaiheeseen, niin minusta on tärkeä etu siinä, että luodaan EU-tason elin, joka voisi toimia kaikkien sidosryhmien etujen mukaisesti riippumattomuutensa pohjalta ja puolueettomuutensa pohjalta. No itse päätöslauselmassa nyt jos me lopulta ö, sovimme, että me luomme tällaisen rahaston, niin peruskysymys on, niin kuin Elisa sanoi, kuka rahoittaa maksaa nämä tähän liittyvät kustannukset. Täällä on erilaisia vaihtoehtoja. Voisin kuvitella, että, että jos rahoitusvastuu, tämä rahaston rahoitusvastuu tai niiden kustannuksen kattamisvastuu olisi finanssialla laitoksella, niin silloin meidän pitää ottaa huomioon todellisuus. Ja todennäköisesti pienet pankit kokevat, melko, kokevat sen melko vaikeaksi Elisa puhui siitä, että voitaisiin pohtia jotakin takuujärjestelmiä, ja jos me pääsemme tähän rahoitusjärjestelmään, niin silloin äh, kertamaksu, silloin kertamaksu tällaiseen äh, tallennusjärjestelmään voisi olla tärkeä asia, josta täytyy päätös tehdä. Jos me sitten äh, tuke, aiomme tukeutua halloituksiin, niin ei pitäisi pohtia pelkästään tukiaisia, vaan myös hallitus, hallituksen lainojen tai obligaatioiden mahdollisuuksia. Ja viimeinen kommenttini koskee sitä, mitä Elisa, millä Elisa aloitti. Ja se koskee sen varmistusta, varmista, että meillä on johdonmukaisuutta tässä toiminnassa, tässä kriisinhallinnassa. Ja että, että meillä on selkeät säännöt niin EU-säännöllä, EU-tasolla kuin myös kansainvälisellä tasolla. Kiitoksia. Kiitos. Otan nyt varjoesittelijät tässä järjestyksessä. Seuraavaksi Kees Wimberg. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Elisaa. Hän on tehnyt hyvää työtä ja hänellä on hyvä lähestymistapa tähän monimutkaiseen ongelmakenttään. On hyvä, että me varjoesittelijät keskustelimme hänen kanssaan aiheesta jo muutama viikko sitten Strasbourgissa. Tässä kentässä on paljon haasteellisia kysymyksiä ja maksukyvyttömyys lainsäädännön harmonisointi 27 jäsenmaassa oli, on esimerkiksi valtava haaste. Jos maksukyvyttömyys lainsäädäntöä ei pystytä harmonisoimaan, niin silloin saattaa olla niin, että jäsenvaltiot joutuvat myöntämään poikkeuksia kansalliselle laille, mitä tulee rahoitus, anteeksi, rajat ylittäviin rahoituslaitoksiin. Mutta tässä on paljon hyviä ehdotuksia, että annetaan enemmän valtuuksia valvontaviranomaisille ja tällä tavoin tämä päätöslauselma tai sillä on suurta vaikutusta. Ja täytyy muistaa, että monilla rahoituslaitoksilla on paljon toimintaa myös EUn ulkopuolella, erityisesti Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Ja tämä toimii toisinkin päin. Monet amerikkalaispankit harjoittavat laajamittaista toimintaa Euroopassa, joten on tärkeää, että valvontaviranomaiset toimivat paljon laajemmin ja tehokkaammin kuin nykyään. En ole kauhean optimistinen maksukyvyttömyysmenettelyn harmonisoinnin suhteen, mutta ehkä tässä Yhdysvaltain konkurssimenettely, artikla 11 menettelyä voitaisiin käyttää mallina kun ajatellaan näitä maksukyvyttömyystilanteita. Ja tärkeää on muistaa myös, että osakkeenomistajat tietävät, että heidän sijoituksensa ovat vaarassa, oli sijoituskohde mikä tahansa. Ja, ja täytyy tätäkin taustaa vasten miettiä näitä yhteisiä rahastoja ja niiden tarvetta. Moraalikadon tarkastelu on tärkeä kysymys ja tärkeää on, että tässä – unohdamme nämä kaksi merkittävää tekijää, jotka moraalikatoon johtavat. Päätös tällainen, tällainen resoluutiorahasto on hyvä osa tätä ehdotusta ja olisi hyvä, että otettaisiin käyttöön tai tehtäisiin tutkimus tällaisen rahaston mahdollisesta olisi mielen, mielenkiintoista tarkastella, voitaisiinko tällaisella rahastolla suojella jonkinlaisia suuria eurooppalaisia pankkeja, vai olisiko rahasto niin pieni, että se voisi pelastaa ainoastaan pieniä kansallisesti toimivia pankkeja? Miten tällaista rahastoa hallinnoitaisiin, miten varoja kerättäisiin siihen ja muita kysymyksiä, jotka ovat kaikki varsin monimutkaisia ja minusta valiokunnan täytyy tehdä realistisia ehdotuksia. Tämä antaa meille paljon haastetta työllemme, mutta meidän tulee tarkastella avoimesti mahdollisuutta tällaiseen resoluutiorahastoon. Ja sitten nämä takuujärjestelmät, voisiko sellaisia olla mukana tässä resoluutiorahastossa? No, tästä en ole niin varma. Me emme saa riskeerata tällaisia rahastoja. Jos me keräämme kaikki rahastot yhteen, niin silloin se pitää ainakin turvata mahdollisimman huolellisesti, jotta tallettajilla on etuoikeus, mikäli asiat menevät huonosti. Jos pankkeja menee kumoon useita, niin silloin on tärkeää, että tallettajat, talletussuojasta pidetään kiinni. Ja valvontaviranomaisille täytyy luoda avoimet ja tehokkaat kommunikaatiojärjestelmät, erityisesti kun kyse on rajat ylittävistä pankeista. Ja minusta meidän täytyy hyvin tarkkaan miettiä myös sitä, että talletussuoja, takuu yhdistää sen tarkastelu tar, otettaisiin yhdessä tämän resoluutiorahaston tarkastelun kanssa. Kiitos. Seuraavaksi Ole Smith. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin onnittelen Elisabeth äh, Ferreiraa tästä työasiakirjasta. On aina kiinnostavaa kuulla hänen ehdotuksiaan. Ei aina, mutta melkein aina. Äh, ne ovat ihan vakavasti, myös vakavasti otettuja. Ja niitä voidaan se, äh, se noudattaa jopa, tai tukea jopa liberaalikin kannalta. Meillä on kuitenkin vähän eurooppalaista yhteistä lähestymistapaa siitä, että me yhtä mieltä on useita oppeja, on, on, on monia asioita, joista voidaan oppia. Me käsittelemme tätä tuon tuostakin, mutta joskus täytyy sanoa, että tässä valiokunnassa on innokkuutta, intoa tehdä uusia ehdotuksia ja uutta lainsäädäntöä. Ehkäpä joskus meidän pitäisi miettiä myös sitä, että ei, ei ole kysymys pelkästään sääntelystä tai lainsäädäntöstä sen eh, eh, itsensä takia, vaan pitäisi olla parempaa lainsäädäntöä. Ja me yritetään ehdottaa, tehdä laadukkaita ehdotuksia. Ja äh, kun me puhuimme tänään aamulla ää, äh, ää, äh, lähes 1700 tarkistuksesta, antaako se nyt sellaisen ää, takeen siitä, että, että saadaan laadukasta ja parempaa lainsäädäntöä, ää, epäilenpä. Ja sitten meidän pitää myös löytää konsensus ja konsensus eri poliittisten ideologioiden välillä ja myös eri kulttuurien välillä, kun meillä on 27 jäsenvaltiota. Ja meillä on ehkä enemmänkin sidosryhmää kuin, kuin pelkästään 27 maata. Meidän pitää olla varovaisia, että emme lähde luomaan sellaisia kehyksiä, jotka saattavat haitata markkinoita nyt, kun yritetään löytää valoa tunnelin päästä ei tämä ole pelkästään, ei tätä pidä sanoa, että ei ole poliittisesti viisasta, mutta meidän täytyy muistaa se, että no loppuviimeksi meillä täytyy olla jonkinlaiset sellaisia laadukkaita toimia, joita me ehdotamme tässä valiokunnassa. Oikeastaan keskittyisin tähän päätöslauselmaan äh, virastoista ja päätöslauselmaan rahastosta – se voisi olla tärkeä asia, mutta kuten Case Winburn ilmaisi, että on myös hyvin tärkeää, että täytyy olla tarkkana siinä, että me lähde luomaan minkälaisia hirviöitä tässä, koska rahastot, rahastoja, suuria rahastoja täytyy tietenkin valvoa. Meidän täytyy tietää, mihin suuntaan olemme menossa. Minä tulen pienestä maasta, jossa meillä on ollut näitä ongelmia ja meille ne olivat valtavia ne ongelmat 90-luvulla silloin, kun minä olin raha-alan pysyvässä pysyvässä komiteassa. Meillä oli korkotaso 500 prosenttia, se oli menossa 2000 prosenttiin. Me tietenkin hoidimme tätä joillakin tavoilla, mutta nyt me ehdotamme, tai ainakin minun tukeminen hallitus ehdottaa tällaista vakaussuunnitelmaa rahalaitoksia varten ja vakausrahastoa. Näin, että Ruotsin valtiovarainministeri hän sai tukea presidentti Obamalta. En tiedä, vaikuttaako se tässä nyt tai täällä, mutta, mutta se ainakin osoitti jossakin määrin, että se oli ensimmäinen hyvä idea. Tämä näin nähtiin Washingtonissa – ja 15 äh, vuodessa on päästy 2,5 prosenttia BKTstä ja meidän täytyy pohtia näitä pankkien muiden rahalaitosten maksamia maksuja. Äh, sitten myös äh, keskushallitus tukee näitä rahastoja, mutta pääasia on se, että alat kantaa itse kustannuksensa ja kaikkien pankkien ja rahalaitosten on oltava mukana näissä valtion tukemissa rahalaitoksissa ja maksu, joka olisi noin 0,037 prosenttia vuodessa, kerätään tietyiltä rahalaitoksilta ja se kirjataan taseeseen ja maksuperusta on kaikki kaikki varat mukaan lukien equity cap, joka on oma pääoma mukaan lukien. Ja näiden pääoma vakaussääntöjen mukaan tämä maksetaan. Ja sitten kehittäminen edellyttää sitä, että, että tämä maksuriski täytyy eriyttää ja se täytyy yhdistää sitten tallennustakuuseen. Ja minä kyllä uskon, että jotkin, jotkin näistä osista noin, noin laajemmassa äh, katsannossa voisivat olla sellaista, mitä me teemme täällä, koska tämä on yksi ydinasia, nimittäin taakan jakaminen, millä tavalla me ratkaisimme tämän pankeissa ja muissa rahalaitoksissa tämä rahoitusjärjestelmä on samantyyppinen kuin tämä talletustakuu, rakennuspankit ja luottolaitokset, niillä voidaan suojella kuluttajien etuja. on selviä vaikeuksia yhdistää näitä järjestelmiä, niin kuin meillä on kansalliset, äh, kansallinen valvontajärjestelmä ja verotus erikseen, mutta sitä voitaisiin pohtia. Et ehkä meillä on jonkinlaisia ehdotuksia, tai ainakin jonkinlaiset puitteet tälle, koska kyllä minä katson, että meidän, me tarvitsemme tällaista. Ja lopuksi sanoisin, että tämä työasiakirja um, uh, on, on hyvin keskeinen ja nämä keskeiset asiat, jotka tässä mainitsit, ovat minusta meidän pitäisi pohtia enemmänkin niitä, mutta näin tämän mietinnön osalta uskon, että nämä ovat varsin hyviä ja lopuksi jopa minä liberaalina tässä vaiheessa ymmärrän, että täytyy saada sääntelyä, mutta hei, älkää lähtekö, mutta älkää hei, lähtekö liioittelemaan koska e- ei meidän pitäisi tappaa nousevia markkinoita. Kiitos Olle. Sven. So, uh, when I came back... Kun eilen tulin takaisin työhuoneelleni, niin huomasin, että tai olin sitä mieltä, että valiokuntamme henki on huonontunut, mutta nyt kun kuuntelin äskeistä puheenvuoroa. Olenkin toista mieltä. Toivon, että Jose Manuel ei minua taas lannista. Mm, mutta eilisen, eilisessä keskustelussa minulla kyllä heräsi epäilyjä valiokuntamme henken, hengen huonontumisesta. Ja nyt, me, nyt meidän täytyy vähän miettiä Miten näinä päivinä todellinen liberalismi ja konservatismi merkitsevät? Hyvä, että tämä hyvä henki on kuitenkin olemassa, sen huomasin nyt tästä keskustelusta. Huomaan, että näin nyt kuitenkin on ja hyvä niin, mutta no, tämä on toinen asia. Puhun lyhyesti tästä itse mietintöluonnoksesta. Se on minusta hyvä perusta keskustelulle kaikki keskeiset kysymykset on siinä käsitelty. Tältä pohjalta voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Keskityn kahteen asiaan. Ensimmäinen niistä on se, että meidän täytyy hyvin selkein sanoin suhtautua siihen tosiasiaan, että pankkiala on luonut taloudellisia ulkoisia vaikutuksia. Ja Tämä tarkoittaa sitä, että se on luonut kustannuksia, joita ei ollut otettu huomioon sen omassa hinnoittelujärjestelmässä. Ja sen takia nämä ulkoiset kustannukset sitten pyrittiin pankkitoiminnassa sisällyttämään, sisäistämään omaan toimintaan. Ja nyt täytyy täytyisi saada nämä kustannukset takaisin sinne, missä ne ovat syntyneet, mukaan lukien siis hinnoittelujärjestelmään. Hyvin usein sääntely on siis välttämätöntä, jotta voidaan tyydyttää liberaalimarkkinatalouden perustarpeet. No tämän haluaisin tässä nostaa keskusteluun ja tätä taustaa vasten on tärkeää, että meillä olisi tällainen resoluutiorahasto. rahasto ja kun sitten tällaista rahastoa pyritään rakentamaan, niin meillä on tähän konkreettisia ehdotuksia, ei ainoastaan tässä mietinnössä, vaan myös muissa mietinnöissä, esimerkiksi Euroopan pankkiviranomaismietinnössä, näihin palataan myöhemmin. Ja minä olen ehdottanut ESMA-mietinnössä, että silloin siinäkin perustettaisiin tällainen Euroopan laajuinen rahasto, sillä historiallisista syistä – on ilmennyt, että kannattaa pelastaa muut kuin pankit, siis muut rahoituslaitokset kuin pankit. Jos ajatellaan yhdysvaltalaisia hedge-rahastoja 90-luvun lopussa ja niiden pelastusoperaatiota, niin sen tarinan yhteydessä huomasimme, että pelastusoperaatioita kannattaa toteuttaa ja kuinka sitten tällaisilta rahastoilta voitaisiin välttyä? No ainoastaan sanomalla, että ei pelastusoperaatioita koskaan enää tarvita. Britannialainen kollegani sanoi, että pankkien pelastusoperaatio aina johtaa moraalikatoon ja näin ehkä on, ja että siltä, pitä, siitä, siltä pitäisi välttyä tästä syystä, mutta, mutta pelastusoperaatiolta ei voida historiallista taustaa vasten välttyä, koska jos niitä ei suoriteta, niin silloin lopulliset kustannukset ovat vielä korkeammat. Tällainen resoluutiorahasto voitaisiin siis perustaa, mutta miten määriteltäisiin, tai ei pidä määritellä tarkkaan, koska siihen turvauduttaisiin. Tällä tavoin voidaan moraalikatoa ehkäistä, koska alan toimijat eivät koskaan tarkkaan tietäisi, koska rahastoon turvaudutaan. Ja totta kai ennen kuin rahastoon ylipäätään turvaudutaan, se on aina viimeinen oljenkorsi. Ensin tarkastetaan kaikki omat varat ja sitten vasta viimeisenä keinona voidaan rahastoon turvautua, koska tällöin kattaisimme kustannuksia, joiden kattaminen ei markkinaliberalismin näkökulmasta ole suotavaa. Kiitos ja seuraava puhuja. Sorry, there's a lot of conversation going on. Yeah, yes. Tässä keskustelu vain jatkuu. No Vikin vuoro nyt, hei. Kiitos. Aloitan peria- siitä periaatteesta. Minusta instituutioiden pitää saada epäonnistua, elleivät ne koskaan niin silloin. Muuten kansalaiset olisivat aina näiden rahalaitosten takana, niin minusta se ei välttämättä ole hyvä. On hyvä, että tämä paperin keskustelu alkoi näistä moraalisista uhkatekijöistä. Ja toinen hyvin tärkeä seikka on se, joka liittyy tähän näihin rajat ylittäviin vararikkoihin ja juridisiin prosesseihin, jotka ovat niin epäselviä, semminkin kun olen nähnyt niitä, niin yritän estää rajat ylittäviä yrityksiä menemästä konkurssiin. Tässä on kuitenkin kysymys uudisesta tuomivallasta. Ja rehellisesti sanoen, kun olen nähnyt, kuinka vaikeaa on saada mitään globaalia sopimusta, perusstandardeista ei, en en oikein tiedä millä tavalla yritetään saada, voidaan saada aikaan globaali sopimus vararikkostandardeista. Siksi katson, että me ollen Eurooppa ei voi olla linnake, ei se voi olla vankila. Meidän täytyy ajatella globaalisti, ei pelkästään eurooppalaista, mutta tiedämme, että kuinka vaikeaa se on. Ja miten vaikea on saada tämä pararikkoprosessi liikkeelle. Ja haluaisin teidän katsomaan myös muita prosesseja, joita voidaan käynnistää ennen kuin lähdetään itse vararikkovaiheeseen, eli jossa tarvitaan resoluutiota. Puhutaan tällaista elvytysvaiheesta. Meidän täytyy tutkia tätä elä hyvin konseptia. On selvää, että eräät instituutiot, jotka ovat pohtineet, minkälaisia hätäprosesseja ne saattavat käyttää tai tarvita ennen kuin joutuvat katastrofiin, ja eivät pystyneet saamaan, käyttämään pääomaa, joka ei ollut veronmaksajien pääomaa, ja silloin ovat pystyneet rakentamaan omaa elvytystä ennen kuin joutuivat resoluutioon. Ja tämä on esimerkki tällaista yrityksistä, jotka ovat miettineet, jos, jotka miettivät, mitä voidaan tehdä ennen kuin katastrofi uhkaa, ja tämä on arvokas työkalu. Ei, jos, ei kuitenkaan ei ainoa sellainen. Olen hieman huolissani siitä, minkä takia me tarvitsemme jälleen uuden viraston, että tarvitaanko resoluutiovirasto. Olisin kuvitellut, että tämä tieto olisi parempi sijoittaa olemassa oleviin virastoihin, eikä niinkään hankkia jotakin, joka tulee sitten vaan niin kuin palokuntamaisesti paikalle, kun katastrofi on päällä. Että meidän täytyy saada jotain sellaista, joka toimii. Toinen keskustelu, jota käydään, on tämä vararikkoa edeltävä tekijä, joka en usko, että pitäisi laittaa mitään uutta vakuusrahastoa ikään kuin pääomaksi sellaiselle yritykselle, joka on, joka, jonka tasi on metsässä. Meidän täytyy meidän täytyy sitten katsoa tällaisen rahan äh, tasetta ennen kuin lähdetään panemaan uutta rahaa sinne. Ja vaikkakin tietenkin yksityisellä sektorilla täy, voidaan tehdä, mutta meillä täytyy olla prosessilla, jolla voidaan sitten oikaista tase. Ja siksi tämä vararahastointi niin on sellaista, jota tämä ala on selvittänyt. Tästä pitää tehdä selvityksiä. Kiitoksia. Kiitos Skinner. Thank you, Chair. Lisa's put a very Elisa on tehnyt oikein provosoivan paperin ja hyvä niin. Minulla on pari kysymystä, esitän ne lyhyesti. Ensiksi Elisa, näetkö sinä tässä sektorikohtaista lainsäädäntöä vai miten tämä lainsäädäntö otettaisiin käyttöön? Olet tarkastellut tätä pitkään ja keskustellut monien toimijoiden kanssa, niin missä aikataulussa tällainen uusi puitteisto voitaisiin ottaa käyttöön ennemmin vai pikemminkin myöhemmin? Eli vielä pari yksinkertaista kysymystä vain. Kiitos sitten Jean-Paul. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Elisaa erityisen lämpimästi, koska hän on tässä toteuttanut, suorittanut lähes mahdottoman tehtävän. Tässä on tehty todella paljon työtä. Minä olen myös perehtynyt tähän alaan ja haluaisin, haluaisin esittää ihan pari huomautusta. Monesti tällaisia vaikeita asioita lähdetään tarkastelemaan siten, että tilataan tutkimus. No, minä en näistä pidä, ne eivät usein johda mihinkään. Ja toiseksi täytyy muistaa, että me emme voi pohtia näitä asioita omassa porukassamme, vaan meidän täytyy tarkastella näitä maailmanlaajuisesti. Tämä on globaali ala. En tiedä, mikä olisi meidän mielestämme paras mahdollinen ideaalitilanne. Voitaisiinko jonkinlainen vararahasto tai vakuutusrahasto ottaa käyttöön? Minusta näihin kysymyksiin kyllä voidaan löytää ratkaisu, ja se olisi se, että otettaisiin käyttöön hyvä eurooppalainen sääntelypuitteisto mukaan lukien tarpeeksi vahva valvonta. En tiedä, pitääkö meidän nyt luoda mitään uusia virastoja, mutta jos me annamme pankkivalvontaviranomaiselle tarvittavat resurssit, niin silloin meillä on jo ratkaisun avaimet kädessämme. meidän täytyy miettiä, millä argumenteilla myymme tällaisen pankkivalvontapaketin jäsenvaltioille. Ja meidän täytyy korostaa myös parlamentin roolia tässä päätöksenteossa. Kyllä meilläkin on painava sana sanottavanamme tässä pankkivalvonta-asiassa. Tämä ei ole vain ministerineuvoston heiniä. Ja kun perustetaan tällainen eurooppalainen pankkiviranomainen, niin sen pitää olla tehokas, pragmaattinen ja sillä pitää olla tarvittavat resurssit, jotta se voi työtään harjoittaa. Ja sen pitää olla, sillä pitää olla enemmän asiantuntemusta kuin meillä, teknistäkin. Ja pankkiviranomaisella tai pankkivalvontaviranomaisella pitää olla tarvittavat resurssit, jotta se voi työtään harjoittaa harjoittaa, jos sitä ei pysty suorittamaan asianmukaisesti 27 valtiossa, niin ei sitä voi maailmanlaajuisestikaan tehdä. Kuten Jose Garcia omassa mietinnössään totesi, niin tässä on nämä kolme virastoa, siis systema- systemaattisen riskin komitea ja niin edelleen. On tärkeää, että saamme tehokkaan valvonta-arkkitehtuurin Eurooppaan, ja tämä ajatus ilmenee myös Elisan erinomaisessa synteesinomaisessa asiakirjassa, joka tarkastelee tätä asiaa kattavasti. Olen itse puhunut sen Goulard ja sitten Aljo haluaa puhua, mutta sen enää puheenvuoropyyntöjä tätä vastaan. Se, mitä minä aion sanoa, on se, että olen samaa mieltä Roa Hübnerin kanssa siitä, että makrotalouden vaikutukset lainsäädännössä – erityisesti pääomavaatimuksen ja resoluutio, resoluutiorahasto olisi toisen, yhden tyypin pääomavaatimus. Se ovat merkittäviä asioita, koska on tarpeen ensinnäkin katsoa muita kehyksiä, joita voidaan käyttää ennen kuin ajaudumme siihen, että lähdetään lunastamaan. No, tekemään siirtoja konsernien sisällä, sen täytyy olla yksi asia. Saattaa olla vaikeata, ja saattaisi saattaa vaan vaikeutua entisestään sitten, kun siirretään siirretään itse vararikkovaiheeseen. Mutta ajatuksia on esitetty, millä tavalla näitä asioita voidaan kehittää, mukaan lukien ajatus Living Will äh, tästä Äh, Meidän pitää olla myös rajat ylittävät äh, ratkaisut, eikä pelkästään äh, jäsenvaltioiden tasolla. Meillä on, meillä on kaikki rahalaitokset mukana tässä Tämä on vaikeaa. Niin, mainitsitte tämän äh, vaiheistuksen ja se, tämän, nämä eri vaiheet, se on varmastikin ö, äh, kriittinen osa tätä. No, esimerkiksi jos halutaan sisällyttää vakuutusyhtiöt tähän, tilanne on toisenlainen, koska ei tiedetä minkälaisia vaatimuksia on tulossa, että niin kun se aikajanoitus aivan toisenlainen – ja hetkelliset tilanteet ää, äh, äh, tavallaan niin kuin, ää, äh, pelastustoimista ja resoluutioraston toimista eivät ole samantyyppisiä. Voidaan varmastikin yrittää saada jonkinlaisia ajatuksia ää, siitä, että miten rankataan ne toimet, joihin pitäisi ryhtyä lähellä vararikkotilannetta. Ja sitten kun ollaan itse vararikkotilanteessa, niin sitten ää, näiden vaatimusten järjestäminen niin, että saadaan järkevä tasapaino rahat ylittävällä tasolla ja jos vakuutusalasta puhutaan, silloin puhutaan kirjojen haltijoista tai vakuutetuista. Ja olin järkyttynyt näin, että, että tämä vakuutuskirjan haltija tarkoitti vain oman maan väkeä. Ja Equity Lifehan tapaus osoitti sen, että kaikkia pitäisi kohdella tasavertaisesti. Ja luulen, että meillä, meidän täytyy pohtia sitä, pitäisikö meidän saada niin kuin erillinen järjestelmä rahalaitoksille tai sitten pelkästään mahdollisesti vain pankeille ja sitten siitä asteetta siirryttäisiin muihin rahalaitoksiin. Tilanne, missä puhutaan yleisistä yritysten resoluutioista on varmastikin hyödyllinen. Ja jos me lähdemme liikkeelle näistä lähtökohdista, niin meidän pitäisi pystyä meidän pitäisi pystyä saamaan aikaan sellaista toimia, että toiminta ää, voida, että voitaisiin estää tilanne, että epäonnistuminen on todennäköisempää kuin että voidaan auttaa. Ja itse rahastoista, niin olen yhtä lailla varautunut varauksellinen sen suhteen, että miten niitä hoidetaan, kuka valvoo niitä ja niin poispäin. Meillä on työtä edessämme me olemme saamassa komissiolta lisää tavaraa, jossa otetaan huomioon myös näitä rahasiirtoverotusasioita ja äh, näitä asioita, ja millä tavalla nämä, näitä rahastoja voitaisiin operoida. Ja nämä tulevat jossakin vaiheessa meidän esityslistallemme. Tässä oli se, mitä minulla oli sanottavaa. Seuraavaksi Silviin. Kiitos. Elisa Ferreira hän on tehnyt erinomaista ja hyödyllistä työtä. Haluaisin korostaa tämän ongelman rajat ylittävää luonnetta. Kun puhun asiasta joidenkin toimijoiden kanssa ja asiantuntijoiden kanssa, niin minulla on se vaikutelma, että sisämarkkinaulottuvuus ja rajat ylittävyys on unohtunut monesti. Ja tätä korostaisin. Kyse ei ole myöskään siitä, että kaikki valvonta pitäisi toteuttaa Euroopan laajuisesti, mutta tätä rajat ylittävää luonnetta ei saa unohtaa ja se on hyvin tässä mietinnössä mukana. Ja toiseksi täytyy korostaa sitä suhdetta myös muun maailman ja Euroopan välillä. Täytyy miettiä, miten Eurooppa osallistuu globaaliin toimintaan. Tämä on yksi suuri haaste jos ajatellaan globaalia tasoa, niin meidän täytyisi olla siellä merkittävänä toimijana, eikä odottaa, että meille annetaan muista maista ohjeita. Tärkeää on, että valiokuntamme suhtautuu tähän asiakokonaisuuteen johdonmukaisesti. Ferreran raportissa tai mietinnössä on jo, on jo hyvä johdonmukainen lähestymistapa. Ja täytyy vain katsoa, että nämä muutkin mietinnöt ovat sitten niin kuin yhdessä linjassa – tämän kokonaisuuden suhteen. Johdonmukaisuudesta on siis pidettävä kiinni. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Vain neljä asiaa, joita käsittelin, kun laadin mietintöäni pankki valvontaviranomaisesta. Mielestäni Ferreiran työ oli äärimmäisen hyödyllistä, mutta aluksi haluaisin kääntyä Sven Giegoldin puoleen. Yritän kaikin keinoin äh, pyrkiä siihen, että hän äh, tulisi taas hyvälle mielelle. Ja todella teen kaikkeni tässä. Ja täällä eräs kollega toi esiin tärkeitä asioita. Meillä on kaksi tapaa toimia parlamentissa. Yksi on se, että yritämme arvata, mitä neuvosto tekee, jotta voimme arvioida, mitä se pyrki tekemään. Ja toinen on se, että todella pohdimme, mitä parlamentti merkitsee. Parlamentti on aina merkinnyt sitä, että se on ollut eturintamassa, kun eurooppaista hanketta on luotu. Ja tämä jälkimmäinen toimintatapa on kaikkein tärkein, vaikka monet tahot eivät haluakaan nähdä status quo muuttuvan. Mutta tämä on vaarallista. Toiseksi hallitukset useinkaan eivät halua luopua toimivaltuuksistaan. Mutta nämä kaksi asiaa ovat sellaisia, jotka meidän pitää voittaa. Joten kuten täällä sanottiin, tämä ei ole helppoa. Me katsomme kuitenkin, kuinka pitkälle voimme päästä ja kuinka saamme myös neuvoston pohtimaan asioita. Ja lopuksi Elisa tietää, että minä olen hänen käytössään, jotta päästäisiin sopimukseen mahdollisimman pikaisesti. Meidän täytyy keskustella kriisin hallinnasta nyt Eilen luin Financial Timesista erän artikkelin, jossa sanottiin, että nyt ei saa nostaa jalkaa kaasuttimelta, koska kriisi ei saa unohtua ennen kuin olemme lähteneet toimiin. Toisaalta sanotaan, että odotettaisiin mitä muut tekevät, muut tahot, maailman tasolla. Eli tämähän tarkoittaa vain sitä, että me emme ole valmiita kantamaan omaa vastuutamme. Thank you. Elisa, do you... Kiitos Elisa. Haluatko vielä kommentoida? Me olemme pikkuisen myöhässä, mutta... Obrigada, senhora Presidente. E eu, eh, depois destas intervenções... Kiitos, puheenjohtaja. Näiden moninaisten kommentin jälkeen en halua sanoa enää juuri mitään. Haluan kuitenkin vain korostaa, että tästä voidaan vetää se johtopäätös, että parlamentti haluaa todella kaikista vaikeuksista huolimatta edetä tässä asiassa. Ja yhteistyöhön ollaan valmiita eri ryhmien välillä tässä valiokunnassa vaikka poliittisia näkemyseroja onkin olemassa. Mielestäni meidän täytyy nyt käyttää hyväksemme nämä olosuhteet ja toimia siten, että saamme aikaan sellaista oikea suhtaista lainsäädäntöä, joka on järkevää. Ja meidän pitää todella arvioida, kuinka voimme saada aikaan tehokkaita toimia. Eli tässä ei kannata mennä turhan pitkälle, vaan käyttää jo olemassa olevia välineitä hyväkseen. Ja haluaisin vielä lopuksi viitata siihen, että on todella välttämätöntä saada aikaan sellaista lainsäädäntöä, joka sopii yhteen jo muun olevassa, olemassa olevan lainsäädännön kanssa. Haluan jatkaa vuoropuhelua eri puhujien kanssa, jotka osallistuvat keskusteluun, mutta myös muiden tahojen kanssa instituutioiden ulkopuolella, esimerkiksi yritysten, tutki, tutkijoiden, akateemikkojen ja muiden tahojen kanssa – jotta parlamentin työstä tulee mahdollisimman johdonmukaista. Meidän täytyy pyrkiä pääsemään tavoitteeseen askel askeleelta päättäväisesti. Täytyy edetä tasapainoisesti ja näyttää siltä, että olemme nyt oikealla tiellä menossa oikeaan suuntaan – Haluan kiittää teitä valmiudesta ratkaisun löytämiseen. Uskon, että voimme saada aikaan tehokkaita ehdotuksia. Tässä kaikki. Kiitos, Kei. Onko sinulla asiaa vielä? Niin, haluaisin vain tietää, että tämä pyyntö, että valiokunta pitäisi ottaa kantaa tähän rahastoon 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Se on aika paljon. Olisi hyvä, jos jonkinlainen toteutettavuustutkimus tilattaisiin. Niin, tämä on koordinaattoreiden asia. He päättävät, me voimme valmistelevaa työtä tehdä, katsotaan saammeko jonkinlaisen ehdotuksen aikaan aikataulussa. Tämänhetkinen aikataulu tälle mietinnölle on seuraavanlainen 12.3. Käsittelemme mietintöluonnosta. Tarkistukset pitää toimittaa 21.4. mennessä sitten ja tarkistukset tarkastetaan 1.6. ja äänestysvaliokunnassa 22.6. Ja tarkoitus on hyväksyttää mietintö syyskuun ensimmäisessä täysistunnossa. No niin, tämä tästä asiasta. Ja sitten esityslistan kohta neljä hallinnollinen yhteistyö ja petosten torjunta arvonlisäverotuksen alalla. Jose Manuel Garcia Margallo. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Toimin aivan lyhyesti. Tähän on annettu kuusi tarkistusta, joista muutoksitta hyväksyn, siis 16 yhteensä hyväksyn niistä 12, mutta neljä aiheuttaa minulle ongelmia. Ja voisin ehkä kertoa, miksi hyväksyn nämä 12. No minusta ne ovat hyviä ja tämä ehkä riittääkin syyksi. Mutta sitten näihin, joita en hyväksy, kommentoin hieman tarkemmin, jotta tarkistusten jättäjät voivat myös kommentoida näihin näkemyksiini. Ensinnäkään en hyväksy tarkistusta 28 Serkiltä. Se viittaa artiklan 22 alkohta 1. En hyväksy tätä siksi, että tietojen vaihto tärkeistä tiedoista arvonlisäverohallinnon kannalta. Tämä ei ole siis automaattista, vaan se tapahtuu jäsenvaltion pyynnöstä. Jos tätä muutettaisiin, tästä syntyisi hallintotaakkaa ja hankaluuksia arvonlisäverokysymysten hallinnoinnissa. Keskustelimme tästä Restoracekin kanssa, jotta ei syntyisi liiallista päällikköisyyttä, kun tässä puhutaan siitä, että pitää estää ALV-rikkomukset. Mielestäni tämä on riittävää. Ei tarvitse mielestäni pyytää enää erikseen sitä, että jäsenvaltiot automaattisesti antavat tietoa. Tämä menee liian pitkälle. Ja sitten toinen tarkistus, jota en hyväksy, ja tästä olen kyllä valmis keskustelemaan, on tarkistus 31, joka viittaa 35 artiklaan. Tarkistus ehdottaa, että tekninen, hallinnollinen ja operatiivinen komission tuki Eurofiskille tapahtuisi ainoastaan, jotta päästäisiin parhaiden käytänteiden parempaan käytänteeseen. Mutta tämä ei riitä, vaan tätä teknistä apua voidaan tarvita moniin muihinkin asioihin, jotka ovat mukana tässä ehdotuksessa, jota tarkastelemme. Sitten tarkistus 32, joka sekin viittaa 35 artiklan. Ah, sitä äsken kommentoinkin. Mutta tässä en hyväksy sitä, että se taho, joka voi pyytää koordinaatiota ehdotuksessani, on komissio. Eli tässä kaikki tapahtuisi pelkästään hallitusten välisesti. Ja tässä puututtiin niihin ongelmiin, joita ne olivat löytäneet. Eli olisi parempi, että meillä olisi tämä Eurofisk, jossa kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot olisivat eh, edustettuna, jotta voitaisiin löytää erilaiset rajat ylittävät veropetokset. Siksi en tätä tarkistusta hyväksy. Ja sitten viimeinen tarkistus. Ulle Schmidt, hyvä ystäväni, on sen jättänyt. Se on tarkistus 36. Schmidtin tarkistuksessa todetaan, että jos on välttämätöntä, komissio antaa teknistä ja logistiikka-apua jäsenvaltioille. Mutta juridisesti tämä on epämääräinen käsite, sanotaan, jos tarpeen. Siksi pitäisin parempana sitä muotoilua, jonka komissio on antanut, eli että komissio voi antaa jäsenvaltioiden käyttöön resursseja silloin, kun jäsenvaltio pitää sitä hyvänä tai jos molemmat osapuolet ovat löytäneet joitakin petoksia, joihin tarvitaan joiden torjumiseen tarvitaan lisää resursseja. Eli nämä ovat ne tarkistukset, jotka hyväksyn. Nämä 12 ovat erittäin hyviä tarkistuksia. Hyväksyn ne muitta, mutkitta. Ja tässä kollegani on tehnyt hyvää työtä. Hän näyttääkin varsin tyytyväiseltä. Tässä kaikki. Thank you very much. Um, okay. Kiitos. Näin. Jean-Paul ja sitten Olle. Yksi huomautus esittelijälle. Artikla 30, tai tarkistus 36 herras Mitiltä. Ainakin ranskaksi tässä nyt on pieni epäjohdonmukaisuus. Niin siis tarkistus 36. Niin tässä on pieni epäjohdonmukaisuus. Tässä perusteluosastossa sanotaan, jotta yhteistyö toimisi hyvin, on tärkeää, että komissio voi nojautua asiantuntemukseen. En tiedä, miten tämä nyt näyttäytyy muilla kielillä, mutta ainakin ranskan kielellä tämä nyt on vähän eh, epäjohdonmukainen. Tässä sinä sanoit muuta ja teksti muuta. Ehkä herra Schmidt voisi selittää tätä tarkistusta ja sen selitystä hieman selvemmin. Siis meidän mielestäni olisi hyvä sanoa tai riittävä sanoa, että se voi antaa lisäresursseja. Mutta tässä taas äh, tarkistuksessa sanotaan, että jos on välttämätöntä, niin komissio voi näin tehdä. Eli tämä tavallaan jättää tulkinnan avoimeksi siitä, onko jokin välttämätöntä vai ei. ja äh, Schmidt. Ehkä tätä voi äh, itse selittää, hän varmasti pystyy tähän tämän selittämään, siis vaikka tämä näyttääkin ristiriitaiselta. Olle, sinä olet sitten vuorossa. Kiitos. Luulen. Markajo on tekemässä hyvää tasapainoa oikeastaan sen suhteen, mitä tässä tarvitaan, enkä ole kovinkaan paljon eri kannalla. On täysin samaa mieltä siitä, että, että tarkistus 28 automaattinen tiedonvaihto on se tapa, jolla pitää toimia. Me haluamme vastustaa näitä valtavia alvipetoksia. Ja minä, sehän näkyy toisessa tarkistuksessa, mutta näin liberaalina yhtäältä sanot, että komissio sanoi, että se voi, ja minun tekstissä pitää tai pitäisi Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Niin kuin näet, minä siinä, siinä välissä minä lisäsin, jos tarpeen. Ja jos voit hyväksyä shall, niin sitten voi olla samaa mieltä sinun kanssasi. Koska me olemme aika lailla samalla linjalla. Olin, täytyy sanoa, että minä olen pikkusen sekaisin siinä vaiheessa, kun minä sitä tein. Voidaanko lopettaa tähän? Los, eh, los colegas. Haluan kiittää kollegoita yhteistyöstä. Ja jos jotkin tarkistukset eh, eivät tarpeeksi tässä tule esiin, niin he voivat kyllä keskustella niistä kanssani. Täällä on paljon puheenvuoropuntoja. Uudo, onko sinun nyt pakko käyttää puheenvuoro? Äh. mahdollisimman lyhytsanaisesti. No, meidän varjaesittelijämme Catherine Steelerin nimessä, nimissä totean, vaan hän, hän ei voi olla täällä tänään. Hänellä oli vanha aikataulu. Hän tukee tämän tekstin henkeä ja kirjainta. Ja eh, hänen ehdotuksensa eivät suinkaan ole ristiriidassa tämän eh, tekstin kanssa, vaan niiden on tarkoitus parantaa sitä. Ja toivottavasti hänen eh, tarkistuksensa saavat kannatusta esittelijöitä. Ja tässäpä tämä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. No niin, olemme 12 minuuttia myöhässä. Kokouskin alkoi 12 minuuttia myöhässä. Jotkut teistä eivät olleet paikalla, minä kyllä olin, mutta nyt lähdetään käsittelemään rahoitusvalvontapakettia 20-26 kohdat esityslistalla. Ehdotan, että kuulemme vuorotellen jokaista esittelijää siis heitä on seitsemän, jos kaikki ovat paikalla. Ja sitten varjoesittelijät ja muut, niin ilmoittakaa, että olette paikalla, niin saatte sitten puheenvuoron. Ensimmäisenä tässä parasvaloissa jälleen Jose Manuel. Kyse on Euroopan pankkiviranomaisesta. Voitko esitellä mietintöluonnoksesi? Muchas gracias, eh, presidenta. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämä on varmastikin yksi tärkeimmistä asiakokonaisuuksista, joista tällä vaalikaudella keskustellaan. Ja se on Espanjan puheenjohtajakauden aikana mielestäni kaikkein tärkein. Me keskustelemme eurooppalaisesta pankkiviranomaisesta, johon liittyy järjestelmäriskikomitea ja kolme mikrotason Ähm, elintä. Ja tähän haluaisin sanoa, että emme ole aivan rinnakkain tässä muiden esittelijöiden kanssa, vaan nämä kaikki todella kuuluvat yhteen. Tässä puhutaan siitä, että kaikilla näillä elimillä olisi yksi toimipiste pankkien vakuutuskysymyksissä. Ja tämä näkyy, kun pyydän, että järjestelmäriskikomitea valvoisi makrotasoa ja se avaisi näin oven näiden kolmen muun elimen toimille. Komissio haluaa, että komissio olisi tämä vastuu taho. Neuvosto taas halusi olla se itse. Mutta jos estämme sen, että järjestelmäriskikomitea ei voi tuoda tärkeitä kysymyksiä esiin, emme toimi oikein. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun otamme tähän asiaan kantaa. Ja haluaisin, että ennen kuin muutamme näitä mietintöjä, lukisimme edelliset mietinnöt. Vuonna 2000 käsittelin eräässä mietinnössä erilaisia rahoituskysymyksiä. Ja silloin sanottiin, että markkinoiden vapauttaminen ja muut toimet ovat sellaisia, joita pitäisi valvoa yhtä nopeasti joka, joka paikassa, jotta ei synny epätasapainoista tilannetta tai syntyisi jotakin järjestelmäriskejä. Liberalisaatio ja integraatio ja toisaalta valvonta johti siihen, että toimimme alueellisesti rahoituslaitoksilla laitoksissa eri tavoin ja sovellettiin kansallista lainsäädäntöä valvontakysymyksissä. Jos sanottaisiin, että kansallinen valvonta riittäisi siihen, että tästä erosta päästäisiin tai näistä ongelmista päästäisiin eroon, niin nyt voidaan sanoa, että näin ei ole. Diana ja Ike van den Burg ovat, mielestä, ovat yhtä mieltä kanssani eurooppalaisten toimielinten täytyy pystyä valvomaan markkinoita, jotta järjestelmäriskejä saadaan hallittua. Eli useissa mietinnöissä pyydetään Eurooppaan lisää sääntelyä. Ja kriisi on osoittanut, että olemme oikeassa, koska se on osoittanut, että se mitä tuolloin halusimme, eikä komissio lähtenyt tätä seuraamaan, oli oikein. Komissio reagoi Lahosierin asiantuntijakomitean avulla ja hän esitteli täällä valiokunnassa aivan minimi kertomuksen. Se oli äärimmäisen käytännönläheinen ja komission toimet äh, vesittivät todella tätä eurooppalaista henkeä. Ja vuoden 2009 huippukokous vesitti tätä kertomusta edelleen. Eli parlamentin neljä esittelijää, joista se aikaisemmin puhui, viittasi tähän ja todettiin, että parlamentti ei ollut valmis hyväksymään neuvoston sopimusta. Me olemme valmiita taistelemaan sen eteen, johon uskomme. Ja Gose sanoi, että kyllä rauhaan voidaan päästä, pitää vain antautua, mutta emme ole tähän valmiita. Me lähdemme taisteluun neuvoston kanssa. Puheenjohtajavaltio on perännyt uut, lisää sääntelyä ja me uskomme, että saamme tukea Espanjan sosialisti hallitukselta. Edessämme on siis suuria asiakokonaisuuksia, joita varmasti vastustetaan esimerkiksi hallituksissa, jotka eivät halua luopua omista toimivaltuuksistaan. Ensinnäkin tässä puhutaan yhteisten eurooppalaisten sääntöjen luomisesta, jotta koko Euroopan unionissa näitä sääntöjä voitaisiin soveltaa samalla tavoin. Tähän liittyy kolme tärkeää muutosta. Me haluamme, että viranomainen, joka toimii näissä kysymyksissä teknisesti ja suositusten kautta on sellainen, että komission täytyy ne hyväksyä ja jos komissio ei halua hyväksyä tämän viranomaisen toimia ja toisinpäin, niin silloin parlamentti ja neuvosto käsittelisivät asiaa, koska ne uskoisivat, että tässä täytyisi päästä eteenpäin, jotta lainsäädäntö ei jäisi polkemaan paikallaan. Sitten toiseksi haluaisin korostaa parlamentin roolia Tällöin paikoin Mendes de Vigo, joka oli mukana Lissabonin sopimuksen äh, luomisessa. Tässä puhutaan äh, delegoidusta säädöksistä ja parlamentin rooli on tässä hyvin tärkeä. Sitten kun katsotaan suuntaviivoja ja suosituksia, haluamme, että nämä suositukset, joita ei voida ottaa mukaan tiettyihin pakollisiin juridisiin äh, lainsäädäntöpaketteihin olisivat mahdollisimman sitovia suuntaviivoihin ei voida saattaa mitään sitovaa, mutta niiden täytyy kuitenkin olla mahdollisimman näkyviä ja vaikuttavia. Ja tämän viranomaisen täytyy tulla parlamenttiin keskustelemaan, minkälaisia suosituksia ja suuntaviivoja se on antanut, minkälaisia se on jättänyt antamatta ja mitä se ehdottaa, jotta päästäisiin hyvin tuloksiin. Ja mitä tehdään silloin, jos jotkin pankit jättävät suosituksia noudattamatta. Olemme keskustelleet ryhmien kesken siitä, voiko tämä viranomainen kääntyä jonkin tietyn rahoituslaitoksen puoleen, silloin jos paikallinen valvoja ei olisi sitä pyytänyt jossakin tapauksessa. Eli jos paikallinen valvontaviranomainen ei tee mitään, asian pitää kuitenkin puuttua ja miten tässä kysymyksessä sitten pitää toimia. Kuten Ortega on sanonut, on aivan turha mm, toimia turhan, koska siitä ei seuraa mitään hyvää. Jos siis Euroopan lainsäädäntöä rikotaan, jos syntyy jotakin hätätapauksia, jos järjestelmäriskikomitea näin toteaa, tai jos syntyy eroja kansallisten viranomaisten välillä, jos ne eivät pääse siis sopuun keskenään, niin silloin voidaan kääntyä tämän pankkivalvontaviranomaisen puoleen. Tässä täytyisi myös lyhentää toiminta-aikoja ja korostaa parlamentin demokraattista roolia valvontaelimenä. Me näin saamme aikaan hyvän tasapainon ja harjoitamme demokraattista valvontaa niin, että tämä pankkivalvontaviranomainen voi toimia myös sekin demokraattisemmin. Sitten valvonnasta. Suosittelen, että luette Turner Reviewn La Rosierin tekstin lisäksi. Turner Review sanoo, että kriisi on osoittanut, että ne mekanismit, joita otimme käyttöön, valvoaksemme sellaisten tahojen konkursseja, jotka voisivat saada aikaan kriisin, ei ole toiminut. Ja siinä myös todetaan, että ratkaisuja on ainoastaan kaksi ja siinä puhutaan Islannista ja yhdistyneestä kuningaskunnasta. Eli joko annetaan isäntämaalle enemmän toimivaltuuksia tytäryhtiöiden valvonnassa ja pääoman ja maksukyvyttömyyden valvonnassa, eli lisätään protektionismia tai sitten lähdetään uudempaan, modernimpaan, integroituneempaan eurooppalaiseen malliin, ja minä kannatan tätä jälkimmäistä. Presedo puhui tästä. Mutta tässä pitäisi pohjautua kolmen asiaan. Eli kansalliset instituutiot, jotka toimivat ainoastaan kansallisesti, eivätkä ne ole kyllin suuria estääkseen kaikkien romahtamisen, toimisivat kansallisesti. Ja niitä valvottaisiin kansallisesti. Ja sitten sellaiset, jotka toimivat rajat ylittävästi, ja niitä valvottaisiin taas äh, tällaisen välittäjän kautta. Ja tämä olisi sitova silloin, jos valvojat eivät pääsisi yhteisymmärrykseen. Ja ne voisivat tehdä suoraan päätöksiä, jos sopimusta ei ole. Ja jos ratkaisua ei tule, niin tämä voi aiheuttaa riskejä koko järjestelmälle. Ja sitten kolmanneksi Ja tässä viittaan nyt sekä liberaalien että konservatiivien näkemyksen isästä Britanniasta. Mutta on kuitenkin sellaisia tahoja, joita on vähän, mutta ne voivat saada aikaan valtaessa tuhoa ja niitä pitäisi valvoa Euroopan tasolla ilman, että syntyy lisää byrokratiaa. Eli niitä valvottaisiin aina myös kansallisella tasolla. Ja niillä annettaisiin tiettyjä ohjeita sieltä. En tiedä, jos näin olisi toimittu, olisivatko tietyt kreikkalaispankit ja muut tahot pystyneet tällä tavoin peittelemään tiettyjä tietoja. Ehkä tietäisimme paremmin, mikä valvonnassa epäonnistui. Tämä valvoja komitea, sen, sen täytyy ottaa mukaan kansainväliset kriteerit. Olemme keskustelleet Ferreran kanssa siitä, että jos tämä viranomainen on eurooppalainen, niin kuka on silloin vastuussa siitä, että tietty eurooppalainen instituutio menee konkurssiin. Veronmaksajan kohdistuva riski täytyy minimoida Aivan kuten äh, Obama sanoi, täytyy estää se, että veronmaksajat eivät maksa Wall Streetin virheitä. Meillä voisi olla rahasto, joka korvaisi tiettyjä kansallisia rahastoja. Sillä voitaisiin taata talletuksia ja tätä kautta estää riskejä, joita kohdistuu veronmaksajiin. Ja jos tämä ei riitä, niin silloin ne voisivat ottaa tavallaan lainaa, jotka sitten rahoituslaitokset myöhemmin maksaisivat takaisin. Tämä vähentäisi myös riskejä. Ja kolmanneksi ja viimeiseksi, jos joissakin tapauksissa, ja tähän liittyy siis moraalinen ongelma, päätettäisiin lähteä tällaiseen niin tässä täytyisi toimia yhteisymmärrysmuistion pohjalta, joka olisi laadittu jo ennen kriisiä. Jossa otettaisiin huomioon eri näkemykset, riski, haitta, jota, kuuluu, jota tulee jäsenvaltioille, lopulliset maksut, niiden määrä ja kaikki muut tämänkaltaiset kriteerit, joita pidettäisiin tarpeellisina. Eli tämän mietinnön filosofiset linjat, joista nyt lähdemme keskustelemaan, ovat nämä. Eli tarvitaan lisää valvontaa, lisää Eurooppaa ja vähemmän riskejä veronmaksajille. Nämä ovat ne kaikkein tärkeimmät linjat, joista olen yhtä mieltä. Ja näistä on jo keskusteltu esimerkiksi Ferreiran kanssa – näin on syntynyt Espanjan ja Portugalin välistä ystävyyttä, joka on avoinna kaikille maille. Um, thank you. Kiitos. Seuraavaksi Sven Giegold. Hän on esittelijä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista käsittelevässä mietintöluonnoksessa. Um, Ensinnäkin sanoisin, että espanjalais-portugilaisen ystävyyden lisäksi toivon, että tässä kysymyksessä täällä parlamentissa syntyy myös ystävyys pohjoisen, pohjois-keski, itä, länsi ja etelä-Euroopan välillä, koska tänä päivänä talous, taloudessa meillä ei ole aina sopusointua sen suhteen, mitä Pohjois-Keski-Euroopassa sanotaan ja taas toisaalta Etelä-Euroopassa. Ja juuri tässä parlamentin täytyy olla se paikka, jossa vastataan kriisin sillä tavalla, niin kuin kollega Magajo äsken selitti. Nimittäin, että sanotaan, että vastaus eh, ilmeisiin puutteisiin yhteisissä säännöissä ja yhteisessä toiminnassa eh, niin rahaliiton tasolla kuin myös EU-tasolla eh, e ylipäätään siihen. Parlamentin täytyy antaa vastaus Eh, laajentamalla eurooppalaista Euroopan alueita, aluetta, eikä, eikä että mennään takaisin omaan kirkontorni ajatteluun Saksalainen vastaus tähän kriisiin on y- tällainen, ja siksi juuri ilahduttavaa, että nämä valvontarakenteet ei pelkästään kolmen pienen viranomaisen tasolla, vaan myös Euro, Euroopan systeemiriskineuvoston tasolla. että voi olla konkreettinen vastaus, joka myös tarttuu niihin ongelmiin ja virheisiin, joita rahavalvonnassa, rahalaitosvalvonnassa on tehty ja kriisinhallinnassa on tehty. En nyt haluat taas toistaa kaikkea sitä, mitä tässä jo sanottiin ihan sen takia, vaan että minä sen toista. Tämä olisi oikeastaan tämän yhteistyön hengen vastaista. Se on myös pitkästyttävää oli kannalta. Siksi aivan lyhyesti puuttuisin pariin kohtaan, jossa meidän mietinnössämme on tällaisia nyanssieroja, tai jossa on ehkä jotain sellaista, mitä ei ole vielä sanottu. Nämä molemmat mietinnöt ovat kovin samankaltaisia – aivan erityisesti myös siinä kohdassa, että meillä on yhteinen vakaumus siitä, että suuret rajat ylittävät instituutiot, niiden pitäisi olla, niillä pitäisi olla myös Euroopan tason valvonta. Ja tietenkin tästä loogisesti seuraa myös, että meidän täytyy antaa myös vastaus siihen, että jos menee pieleen, kuka maksaa, ja se ei voi olla jäsenvaltiot, jos ne eivät ole aikaisemmin ottaneet vastuuta tästä valvonnasta. Toinen kohta, joka myös liittyy kysymyksiin, kuka maksaa e, ja kehen e, nämä valvonnan vaikutukset kohdentuvat. Kaikissa mietinnöissä on sama henki ja tärkeää tuntuu olevan se, että eihän nyt voida hyväksyä sitä, että artikla 23 sanoo yksinkertaisesti kyllä, jos joitakin vaikutuksia tai seurauksia on jäsenvaltioiden valtion talouteen, niin sitten on ikään kuin olemassa veto-oikeus. Tämä johtaa e, e, Euroopan säännöstön ihan absurdiin tilaan. Kuvitellakaapa vain nyt, että nyt, koska joku, e, joku virkamies joutuu menemään paikasta A paikkaan B, niin silloin voidaan silloin suoranaisia vaikutuksia jäsenvaltioiden budjetille ja sillä tavalla tällaisella perustelulla voisi sitten pois torjua tällainen säännös. Eihän se voi olla tämän asian tarkoitus, mikä on erityisen hölmöä, koska sitten ollaan jo lähellä poliittista kapareita, kapareita nimittäin, että jos kirjoitetaan kirjeen neuvostolle ja kysytään, että, että tämän Peter Skinnerin äh, aloita, että jos sitten kolmista kirjoitetaan kirje ja kysytään, että mitkä ovat tämän suorat vaikutukset Eh, jäsenvaltioiden valtiontalouden kannalta, että sitten saadaan vastaus takaisin, että me tiedämme, että tämä on vaikea käsite, mutta olemme kernaasti kerna, valmiita puhumaan asiasta teidän kanssanne. No eihän se ole mikään eh, tapa, millä tavalla lakeja voidaan te, säätää ja tehdä. Ja tämä on poliittinen kabare, siksi me ehdotamme, että tässä kohdin sanotaan selkeästi, että jäsenvaltioiden täytyy osoittaa, että on että Euroopan tason päätös on, äh, päätöksellä on relevantteja vaikutuksia valtion talouteen, koska eihän se voi, ja eihän se voi olla sitten äh, perusteita evätään Euroopan tason säännöstöt. Toinen kysymys, joka on myös tärkeä minun, tällä minun, tässä minun mietinnössäni, on se, että tämä uusi eurooppalainen virasto, pitäisi, että sillä olisi mahdollisuus äh, evätä kaupasta tietyt tuotteet. On ollut aikoja, jolloin, on täytynyt sanoa, että, että esimerkiksi e, että tällaista kattama, että tietyssä vaiheessa kielletään keinottelu Kreikan e, valtionlainoilla tai obligaatioilla tai niistä, johditu, tai niistä e, sukeltuvilla johdannaisilla. Tämä on sellainen oikeus, joka pitää antaa eurooppalaisille viranomaisille, koska olemme oppineet, että että on markkinoilla myös sellaista toimintaa, joilla ei ole vaan vain vähän tekemistä reaalitalouden kanssa. Tästä syystä tämä on myös minun mietinnössäni otettu esille. Toinen asia, josta vielä puhuisin kernaasti teidän kanssanne, on kysymys tämä vetoomustuomioistuimesta tai vetoomuspaneelista. Me ehdotamme, että tämä olisi tällainen yhteiskomi, tämä siirrettäisiin tällaiselle yhteiskomitealle, koska tämän takana on se ajatus, että tällainen yhteiskomitea, meidän pitäisi, me haluamme vahvistaa sitä, koska ei ole mikään salaisuus. On muitakin täällä kollegoita, jotka ovat samoilla kannoilla, että ei ole loogista, että meillä on kolme erilaista instituutioita, jotka osittain – toimivat samanlaisilla mark- tai samankaltaisilla markkinoilla, ei vielä vähemmän logista on se, että nämä on sitten vielä jaettu kolmeen eri kaupunkiin, tai tarkoitus jakaa kolmeen eri kaupunkiin. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kriisitilanne, epäviralliset informaatiokanavat eivät synny, meillä on kolme erilaista kulttuuria siellä ja niin poispäin. Tämä keskustelu on nyt pantu osittain hyllylle, mutta tämän yhteisen komitean vahvistaminen on yksi tapa ja tie, jolla voidaan luoda mahdollisuuksia yhteiseen rahavalvontaan. että meidän pitäisi miettiä sitä, millä tavalla tätä yhteistä sektoria voitaisiin vahvistaa ja millä tavalla päästäisiin eteenpäin kohti tällaista integroitua eurooppalaista finanssivalvontaa. Joskin nämä mietinnöt ovat jo nyt ottaneet askeleen eteenpäin tähän suuntaan. Ja tämänhän täytyy kuitenkin olla myös tavoitteenamme, koska se on myös Euroopan integraation ydin. Meidän pitää olla vaativia, meidän täytyy, me, meidän ei saa palata takaisin tähän siltarumpuajatteluun, vaan meidän täytyy luopua siltä, siltä kun me keskustelemme neuvoston kanssa. Meidän täytyy yhteisesti neuvotella, mutta totta kai nämä perustalaitoiset säännöt, niin kuin Delors, ne on määritellyt, me emme saa unohtaa sitä, että Euroopan eteenpäinmeno on asteittainen prosessi, mutta tässä on nyt päästy sellaiseen tilanteeseen, jossa otetaan iso askel ja, tässä, ja meidän pitää yrittää toteuttaa tästä aimoaskeleesta mahdollisimman paljon käytännön tasolla. Uh, thank you. Uh, now... Kiitos. Sitten Peter Skinnerin mietintöluonnos Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen. Peter, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ollut varsin kiinnostavaa aikaa tässä viime viikkoina, kun olemme asiasta keskustelleet ja paljon rinnakkaisia hankkeita on käynnissä. On tärkeää, että tuotamme jotakin hyödyllistä, jos ajatellaan, että asiasta keskustellaan sitten vielä neuvoston kanssa. Ja meidän täytyy antaa sellainen viesti, että me olemme hyvin tietoisia siitä, mitä pitää tehdä ei ainoastaan liikeyritysten, vaan myös kansalaisten näkökulmasta. Paradigman muutos rahoitusalalla on totta ja uutta sääntelyä täytyy ottaa paljon käyttöön. Olen tätä taustaa vasten laatinut paperin, jonka taustalla on eurooppalainen integraatio – ja komission ehdotusten taustalla on tiettyä logiikkaa totta kai, mutta meidän täytyy vähän pohtia uusia näkökulmia, joita tietysti parlamentin mietinnöiltä aina odotetaan. Me erottumme komissiosta tämän peruspaperin taustaa vasten, aivan kuten Jose Manuel sanoi. Me haluamme tuottaa pohjapaperin keskustelua varten. Minulla on kuusi avainteemaa ja tällä tavalla voisin hahmotella vähän, mitä taustaa vasten olemme näistä asioista keskustelleet. Ja tämän lisäksi meidän täytyy kehittää vielä pari uuttakin juttua ja näistä aion keskustella kollegoiden kanssa vielä. Ensiksi parlamentille annetut uudet valvontavaltuudet. Tässä olemme pidemmällä kuin neuvosto esimerkiksi tai useissa rahoitusmarkkinavalvontaulottuvuuksissa ja tällä tavoin voidaan luoda yhtenäinen eurooppalaisen rahoitusalan valvontajärjestelmä. Siihen pitää ottaa myös ulkopuolisia asiantuntijoita avaintehtäviin ja voisin antaa pari konkreettista esimerkkiä, jotta tämä saisi tuen taakseen. Parlamenttihan on saanut tässä enemmän toimivaltaa ja, ja parlamentti tulee nimittämään ihmiset ESAan ja tähän valituspaneeliin. Ja ESAn puheenjohtajan täytyy raportoida parlamentille säännöllisin väliajoin silloin, kun me sitä vaadimme. Ja varmasti komissiokin tästä on kiinnostunut. Komissio tietysti haluaa omaa toimivaltaansa ja me voimme tietysti äh, tässä toimia näkyvästi ja parlamentti Parlamentin täytyy vain osoittaa johtavansa tätä työtä. Se, että komission toimivaltaa puretaan omnibus mietin tähän tähän liittyy ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että komissio ei voi muuttaa teknisiä standardeja, se voi vain vahvistaa ne tai osittain muuttaa niitä ja tähän suuntaan meidänkin täytyy mennä. EAS, e, tai siis tämä järjestelmäriskikomitea, aivan kuten Jose Manuel sanoi, on myös hyvin keskeinen. Sitten Sven sanoi, että neuvosto on hylännyt meidän lähettämämme kirjeen. Meidän täytyy tehdä selväksi se, että me kiinnitämme huomiota näihin turvalausekkeisiin, mitä tulee tähän finanssivastuuseen, mitä se nyt sitten onkaan. Ei tässä asiaa voida jättää vain viranomaisten harteille, se ei voi olla finanssivastuuta. Meidän täytyy toteuttaa vaikutusarviointi. Meidän täytyy suhtautua Lissabonin velvoitteisiin vakavasti ja neuvosto tehköön samoin. Sitten parempaa sääntelyä. Se vaatii vaikutusten arviointia ja me vaadimme sitä, että ymmärrämme paremmin, miten tekniset standardit ja suositukset laaditaan, jotta niiden taustalla ei ole ainoastaan parhaita käytänteitä, vaan myös tulevaisuuden potentiaalia. Ja sitten integraatiota ja konsolidointia täytyy vahvistaa. Tämä voi toteutua eurooppalaisen rahoitusvalvontajärjestelmän nojalla, esimerkiksi järjestelmäriskikomitean avulla, ja katsotaan, miten tämä etenee. Erityisesti yhteisen komitean perustaminen olisi järkevää, jotta voidaan hallinnoida eurooppalaista valvontarakennetta. Näitä ei ole vielä tarpeeksi käsitelty mietinnöissä, koska siihen on vastustusta muista toimielimistä. Ja tällainen yhteiskomitea ja Jose Manuel ja Sven, me emme ole tästä vielä keskustelleet, mutta tässä mietinnössä varmasti äh, saadaan vähän osviittaa siitä, mihin suuntaan tämä voisi kehittyä. Ja lopuksi sitten kuudes kohtani niin ulkoisia asiantuntijoita täytyy käyttää entistä enemmän. Meidän täytyy ottaa huomioon olemassa olevia hyviä käytänteitä. Tutkijoiden täytyy olla mukana siirrosryhmissä myös lainsäädännöllisten asiantuntijoiden. Ja on selvää, että meidän täytyy laajentaa asiantuntemustamme ja koko tätä pakettia ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että sidosryhmiin kuuluu sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat yhteistä hyvää, eivätkä vain omien taustajoukkojensa tavoitteita. Kiitos Peter. Sitten makrotason vakauden valvonta ja asiasta puhuu esittelijä Silvi Kular. Kiitos puheenjohtaja. En puhu pitkään, koska Kuten tiedätte, me olemme tehneet paljon yhteistyötä edellisten esittelijöiden kanssa ja sitten niiden kanssa, jotka nyt käsittelevät ähm, näitä seuraavia aiheita, Euroopan keskuspankkia ja mietintöä mutta pari huomautusta vain makrotasolta ja makrotason vakauden valvonnasta. Tärkeää on, että makro- ja mikrotason politiikkaa tuodaan lähemmäksi toisiaan ja mikrotason toimialakohtaista analysointia täytyy vahvistaa, jotta voimme tuottaa mahdollisimman hyviä vastauksia ja raportteja. Nyt kun hallitukset suhtautuvat näihin tasoihin erikseen, niin niiden keskinäiset vaikutukset eivät välttämättä tule huomioiduksi minkä sitten taas talouskriisi on osoittanut, että tätä keskinäisriippuvuutta on, aivan kuten edelliset esittelijät totesivat. Meidän täytyy luoda yhtenäinen valvontakulttuuri, jotta asianosaiset tekevät tiivimpää yhteistyötä keskenään. Tämä kävi ilmi kuulemistilaisuuksissa, tuli ilmi myös Rosierin mietinnössä. Tämä ei tietenkään tapahdu yhdessä yössä, mutta meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta ne heikkoudet, joita markkinoilla on havaittu, että niihin voidaan puuttua yhtenäisellä lähestymistavalla. Toivomme, että tulevaisuudessa kenttä on entistä avoimempi ja läpinäkyvämpi ja että siihen voidaan soveltaa yhtenäistä lainsäädäntöä. Parlamentti ja komissiohan ovat tästä jo keskustelleet vuosien ajan. On tärkeää, että tähän työhön meillä on tarvittavat viranomaiset ja välineet ja toimijat, ei ainoastaan Euroopassa, vaan myös globaalilla tasolla. Jos ajatellaan muita maailman maita, esimerkiksi Yhdysvaltoja, niin on selvää, että missään ei ole löydetty viisasten kiveä, mutta samalla on olemassa globaalia kilpailua siitä, että mikä yhteisö laatii parhaat säännöt. Eurooppa on mukana tässä kilpailussa ja mietinnössä pyritään ottamaan kantaa siihen, että kun Rosierin mietinnössä todetaan, että järjestelmäriskikomitea olisi EKPn alaisuudessa, niin tässä täytyy nyt miettiä tämän toiminnan avoimuutta. Kansalaisille täytyy antaa selkeä viesti siitä, että kyse on vahvasta viranomaisesta. Ja että viranomainen, joka on vastuussa Euroopasta, myös ulospäin Euroopasta, että se on selkeästi identifioitavissa ja ettei tässä suljettujen ovien takana tehdä tätä työtä. Tämä pitäisi valita jonkinlaisilla vaaleilla. No sitten tärkeää on myös se, että meistä vaikutti välttämättömältä, että otimme käyttöön tässä kaksi linjausta. Ensiksi pitäisi vastuuta kasvattaa, näiden toimijoiden vastuullisuutta ja vastuullista toimintaa suhteessa parlamenttiin. Ja minusta on hyvin tärkeää, että EKPn pääjohtaja tulee tänne aina eri ominaisuuksissa kertomaan asioista, jotta parlamentti saa kaikki tarvittavat tiedot ja voi niiden perusteella käydä keskustelua. Toiseksi hyvin tärkeää on varmasti täällä oleville kollegoille se, että, että jos tämä asia jätetään EKPn piiriin, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että ne toimivat mahdollisimman avoimesti. Jos ajatellaan pankkivalvontaviranomaista, miten ne sitten nimitetäänkään, eri jäsenmaissa sellaisihan on jo ollut, mutta ne eivät ole pystyneet varoittamaan, ennustamaan kriisiä. Ja tärkeää on, että järjestelmäriskikomiteaan saadaan riippumatonta asiantuntemusta. Ne eivät saa olla mitään poliittisia tai muita sen tapaisia nimityksiä, vaan niiden täytyy tai heidän täytyy edustaa reaalitalouden vahvaa asiantuntemusta kaikkialta Euroopasta. Ja sitten komission ehdotus sisältä ehdotuksen teknisestä komiteasta ainoastaan näiden uusien viranomaisten kohdalla. Ja totta kai järjestelmäriskikomitea voi käyttää hyväksi teknistä asiantuntemusta EKPssä ja kansallisella tasolla, mutta ehkä tässä jonkinlainen akateeminen komitea tai tutkijakomitea, johon kuuluisi tutkijoita eri puolilta maailmaa ideaalitilanteessa voisi tuoda lisäarvoa tälle toiminnalle. Emme ole pystyneet vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta olemme ainakin pystyneet aloittamaan keskustelun relevanteista asioista, jotta ei vain jatketa asioita, kuten niitä on aina tehty. Ja on selvää, että tästä on olemassa erilaisia näkemyksiä. Uskon kuitenkin, että tässä talossa meillä on yhtenäinen linja. Ja kun, jos ja kun me täällä parlamentissa pystymme noudattamaan yhtenäistä linjaa, näiden asioiden suhteen, niin meidän neuvotteluvaltamme suhteessa neuvostoon paranee. Ja tässä on tärkeää pitää kiinni myös siitä, että me parlamentissa olemme kansalaisten ja pienyrittäjien puolella, että me emme täällä vain poliittisesti puhele asioista emmekä tee mitään todellista. Kiitos. Sitten Ramon Tremosa y Balksels mietintö Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvien erityistehtävien antaminen EKPlle. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain pari minuuttia, koska mietintöni on hyvin lyhyt. Olen laatinut pienen mietinnön, jossa ehdotan, että EKPn ja Euroopan järjestelmäriskikomitean välinen suhde olisi hyvin tiivis. Aivan kuten Silvi ystäväni jo totesi, EKPn puheenjohtajan tulisi olla myös järjestelmäriskikomitean puheenjohtaja. Mielestäni EKPn uskottavuus on lisääntynyt kymmenen vuoden aikana huomattavasti ja nyt sitä pidetään hyvin äh, hyvämaineisena tahona kaikkialla maailmassa. Voisin viitata tässä anglosaksisiin äh, asiantuntijoihin, jotka yleensä ovat olleet aina kriittisiä esimerkiksi Bundesbankia vastaan. Ja he ovat nyt tunnustaneet sen uskottavuuden, jota EKP on saanut. Ja siksi olenkin valmis keskustelemaan brittikollegoideni kanssa tästä avainkysymyksestä, eli siitä, mikä suhde EKP:lle ja EJRKlla on. Mielestäni, aivan kuten mietinnössäni totean, EKP on ainut riippumaton Euroopan jäsen tai elin, jolla on oltava tärkeä rooli tulevassa valvontakuviossa, jota tarvitsemme. Samoin ehdotan tässä, että EKPn puheenjohtaja edustaisi ulkoisesti EJRKta ja tulen tekemään tarkistuksen tekstiin, jotta tämä puheenjohtaja, tai siis pääjohtaja, joka on nyt Trichet, tulisi parlamenttiin keskustelemaan tästä Euroopan tason valvonnasta. Tämä lisäisi näkyvyyttä ja kansalaiset tulisivat tietoisemmaksi näistä kysymyksistä ja siitä, mikä on aiheuttanut esimerkiksi nykyisen kriisin. Lisäksi mietinnössä niin viitataan siihen, että sihteeristölle annetaan esimerkiksi logistisesti ja rahoituksellisesti kaikki tarvittavat resurssit. Ja EKPn täytyisi myös taata kyllin suuri rahoitus EJRKlle. Sitten lopuksi EJRKn sihteeristö on se taho, jonka tulee käydä mikro- ja makrotasolla vuoropuhelua. Ja otetta, otan huomioon, että kyseessä ovat äärimmäisen herkkä luonteiset asiat, joten tässä täytyy noudattaa tiettyä luottamuksellisuutta sihteerin suhteen. Ja haluan kiittää kaikkia hyvä, hyvästä yhteistyöstä. Kiitoksia. <clears throat> Sitten vuorossa Omnibus 1, jossa puhutaan Euroopan pankkiviranomaisten toimivaltuuksista. Ja esittelijä Antoni Sanchez Presado. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun nyt ainoastaan tämän Koonti 1-direktiivin esittelijänä. Koonti 1-direktiivi haluaa uudistaa kaikki 11 alakohtaista direktiiviä pankki- ja arvopaperimarkkinoilta, jotta niitä voitaisiin mukauttaa uuteen rahoitus- ja valvontajärjestelmään. Tähän kuuluu siis nämä neljä uutta viranomaista, joista kolme on mikrotason pienempää viranomaista. Tällä hetkellä tilanne on hyvin hajanainen. Siinä toimitaan lähestulkoon yksinomaisesti kansallisen valvonnan tasolla, ja tässä pyritään nyt parempaan integraatioon. Ja samoin tavoitteena on se, että nämä viranomaiset saadaan mukaan tähän koontidirektiiviin, saadaan tehostettua yhteistyötä jo olemassa olevien viranomaisten ja uusien viranomaisten kesken, ja pitää pyrkiä siihen, että tiedon kulku on kitkatonta, mitä tulee esimerkiksi delegoituihin säädöksiin. Ja samoin tässä ehdotetaan yleistä koordinaatiota sekä elinten sisällä, mutta myös eurooppalaisten valvontaviranomaisten suhteen alakohtaisesti ja myös alojen välillä ja rajat ylittävästi. Peruskysymykset, joita tässä on, eivät viittaa pelkästään siihen, että näitä kaikkia direktiivejä uudistettaisiin, vaan että saadaan mukaan nämä uudet valvonta näkökohdat ja avoimuus. Ja tässä on kaksi hyvin tärkeää kysymystä, joita minun piti käsitellä. Ensinnäkin se, että tilanne on nyt muuttunut. Artiklassa 290 viitataan delegoituihin säädöksiin Lissabonin sopimuksessa. Ja aikaisemmin tässä valiokunnassa toimittiin Lanfalussi-menetelmän ja muiden pohjalta ja soveltamisessa toimittiin omin, omin säännöin. Mutta nyt meillä on siis nämä delegoidut säädökset ja niiden rooli täytyy nyt selvittää perinpohjin. Samoin tarvitaan tiettyjä teknisiä standardeja. Ne voivat kuulua näihin täytäntöönpanosääntöihin tai delegoituihin säädöksiin. Ja tässä olen ottanut mukaan kaikki kriteerit, jotka kuuluvat delegoituihin säädöksiin, mutta kaikki muu kaikki muut kehityssäännökset minun piti arvioida. Ja nyt näyttää siltä, että ei voida noudattaa pelkästään lanfalusi menettelyä, vaan täytyy toimia todella eurooppalaisesti. Eli täytyy saada lisää harmonisaatiota. Ei riitä, että täytäntöön pannaan ja sovelletaan, vaan täytyy sanoa, mihin asti, kuinka pitkälle harmonisoidaan – ja miten voidaan taata näiden delegoitujen säädösten mukainen tehokas täytäntöönpano. Ja meillä on tällainen yhtenäinen sääntöjen kirja, Single Rule Book. Komissio ei mitenkään ole luokitellut tai määritellyt sitä, kuinka lainsäädännössä täytyy tältä osin toimia. Ja tähän liittyy ainakin kolme elementtiä näiden sääntöjen mukaan. Ensinnäkin, kun luodaan määritelmiä, niiden täytyy olla yhteisiä Euroopan tasolla niin, että pelisäännöt ovat oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset. Ja toiseksi, kaikki raportointisäännöt, ne ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta markkinoille saadaan taloudellisten toimien taholta tietoa ja markkinat voivat toimia sopivissa olosuhteissa. Ja kolmanneksi lainsäädäntötyössä tarvitaan kaikkien järjestelmän tahojen välistä yhteistyötä, ei ainoastaan operatiivista, vaan sellaista, jota tulee kansallisilta toimijoilta. toimijoilta. Eli nämä kolme tärkeätä asiaa, jotka juuri mainitsin, ovat sellaisia, että niitä täytyy kuulua näihin delegoituihin säädöksiin ja parlamentin täytyy niitä valvoa yhdessä neuvoston kanssa. Ja siksi olen ottanut tähän mukaan 369 tarkistusta, niitä on paljon, mutta olen noudattanut näitä kriteereitä. Ja lisäksi mielestäni on olemassa tiettyjä tekna, teknisiä standardeja, MIFID USITS ja niin edelleen. Ne liittyvät täytäntöönpanoon ja olisivat siis tällaisten täytäntöönpanosäädösten kannalta hyvin tärkeitä. Ja näitä alun perin käsiteltiin komitologia-menettelyssä. Näin näihin direktiiveihin otetaan siis nämä uudet toimintatahot näiden kriteerien mukaisesti mukaan. Um, thank you very much. Uh, Kiitos. Sitten herra Baltz. Sanchez, mikrofonisi on edelleen päällä. Herra Baltz ei kuulemma halua tässä vaiheessa keskustella enää Omnibus kakkosesta. Oliko tämä nyt näin? Kyllä, joo, hyvä. Halusitko kuitenkin sanoa pari sanaa? Durchaus eine Menge, aber zu einem non No, voin minä tietysti sanoa vaikka mitä, mutta epäviralliseen asiakirjaan en voi ottaa kantaa. Komissio on sanonut, että kertomus tulee huhtikuussa, joten olisi hyvä lykätä keskustelua myöhemmäksi. Thank you very much. Kiitos. No niin, sitten varjoesittelijöiden ja muiden puhujien vuoro. Varjoesittelijät ensiksi. Vicky Ford, ole hyvä. Um, thank you for... Kiitos ja kiitos esittelijöille. He ovat tehneet valtavasti työtä ja pohtineet näitä asioita varsin perusteellisesti. Perustavanlaatuinen ajatus tässä on se, että rahoitusalan riskejä vähennetään. Kaikkialla Euroopassa tämä vaatii selkeyttä, sääntelyä, valvontaa ja johdonmukaisuutta. Tässä sääntelyssä puitteistossa ja kriisin hallintaan, jotta meillä on toimiva järjestelmä ja jotta voidaan vähentää, vähentää riskiä tuleviin kriiseihin. Olen samaa mieltä esittelijöiden kanssa, että nämä asiat ovat hyvin tärkeitä lainsäädäntöasioita. Tärkeää on, että tieto kulkee avoimesti ja läpinäkyvästi kaikkialla Euroopassa. Ennen kuin erittelen hyötyjä ja haittoja, niin on tietysti ikävää, että tiedot eivät ole tässä ehkä levinneet niin hyvin avoimesti kuin esittelijöiden keskuudessa on tapahtunut. Tässä ei näiden asioiden kohdalla ole, ole pidetty esimerkiksi yhteisiä kokouksia esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kesken. Aika on enää vähän, pari viikkoa. Olisi hyvä, että suullisille tai tarkistusten jättämiselle annettaisiin hieman lisää aikaa. Sven, olisi hyvä, jos näyttäisit meille muille kirjeen, jonka sinä ja muut esittelijät toimittivat komissiolle. Tämähän on hyvin keskeinen asia. No niin, tämä tästä. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että yhteisten sääntöjen kirja pitäisi ottaa muka huomioon ja sellainen pitäisi laatia. Ja olen täysin samaa mieltä joidenkin tehtyjen tarkistusten kanssa. On järkevää kuulla toimialaa ja muita sidosryhmiä, harjoittaa vaikutusten arviointia ja on selvää, että viranomaisten rooli on tietyissä valvontayhteyksissä vahva, mutta parlamentilla pitäisi olla jonkinlainen yleiskuva asiasta. Ja tämä finanssiturvalauseke, sitä ei pitäisi käyttää kuin hätätapauksissa. Jos ajatellaan sellaisia sopimuksia, joihin ei ole syytä mennä kevyin ottein, joten tätä finanssiturvalauseketta – voitaisiin käyttää vain äärimmäisissä tapauksissa. Tämä on tietysti hyvin tärkeä lauseke, se, että finanssiturva turvallisuudesta pidetään kiinni on hyvin tärkeää, koska juuri tällä tavoin suojellaan veromaksajia ja heitähän me täällä edustamme. Veromaksajat ovat tässä keskiössä ja maksun pitäisi langeta sitten asiasta päättäneiden hartioille, ei veronmaksajien. Sen takia tällainen turvalausekejärjestelmä olisi oikein hyvä. Ja tässä ei ehkä tätä näkemystä ole otettu tarpeeksi hyvin huomioon. Mitä tulee rajat ylittävään valvontaan, niin on selvää, että rajat ylittävää valvontaa pitää vahvistaa – mutta sitä pitää harjoittaa hyvin selkeältä oikeusperustalta. Ja jotkut sanamuodot, jotka ovat tässä järjestelmäriskikomitean tekstissä ja muissa teksteissä, niin nämä saattavat kyllä aiheuttaa lainsäädännöllistä hämmennystä. Esimerkiksi, että pankkivalvontaviranomainen olisi tässä oikeutettu vaatimaan direktiivien soveltamista. No direktiivithän eivät ole sitä paitsi sellaisenaan sovellettavissa jäsenmaissa, joten näitä sanamuotoja pitäisi vähän täsmentää ja tarkistaa. Voisiko tällainen valvontaviranomainen sitten ryhtyä harkinnan varaisiin päätöksiin? Tuomioistuin on kuitenkin todennut, että pankkivalvontaviranomaisella ei pitäisi olla tällaisia valtuuksia, joten oikeusperustaan täytyy kiinnittää huomiota. Rajat ylittävä lainsäädäntö on siis tärkeää ja tärkeää on se, että toimijat sitten tietävät aina, kuka viranomainen mitäkin valvoo. Järjestelmän pitää olla johdonmukainen. Ja en tiedä, onko tällaisilla viran, uusilla viranomaisilla sitten resursseja harjoittaa tätä hyvin monimutkaista valvontaa päivittäisellä tasolla. Jotta valvonta toimisi hyvin, niin on selvää, että valvojan ja yritysten välillä täytyy olla tiivis suhde ja viranomaisten täytyy olla fyysisesti läsnä markkinoilla, joita ne valvovat. Siksi kansallisten sääntelijöiden tai kansallisen tason asiantuntemukseen perustuva järjestelmä olisi tässä ehkä paras. Minulla oli vielä kysymyksiä sen suhteen, että miten löydetään tasapaino luottamuksellisten tietojen ja julkaistavien tietojen välillä. Tässä monet ovat peräänkuuluttaneet sitä, että yhä enemmän tietoa pitäisi julkistaa. No tämä on tietysti hyvä avoimuuden näkökulmasta, mutta kyllä markkinasensitiivistä tietoa täytyy, pitää, täytyy pystyä pitämään salassa. Ja yritykset suhtautuisivat kyllä hyvin penseästi ajatukseen, että – kaikki tieto pitäisi aina julkistaa. Joten ja tämä on asia, jonka sekä sääntelijät että yritykset ovat ottaneet esille. Jos suhde sääntelijöiden ja yritysten välillä ei ole tiivis, niin joudutaan kahden tason järjestelmään, jossa jotkut toimijat jakavat tietoa tiettyjen sääntelijöiden kanssa, ehkä kansallisen sääntelijän ja ehkä jonkun amerikkalaisen sääntelijän kanssa, ainakin pienemmissä maissa, mutta tieto ei välttämättä liiku avoimesti, joten tähän pitää löytää sopiva tasapaino. Sitten vielä Jose Manuel, on oikein hyvä, että olet pohtinut tätä resoluutiorahastoa. Olet osoittanut, kuinka monimutkainen tämä asia on ja me aikaisemmin jo puhuimme siitä, että jos resoluutiorahasto noudattaisi Ruotsin mallia, se olisi 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta ja 350 miljardia dollari, euroa, niin tässä todetaan, että rahoitus tulisi laitoksista, jotka uhkaavat tasapainoa. No mitä tällaiset laitokset ovat? Millä se suuruus mitataan? Onko se varat, taseen varat vai osuus bruttokansantuotteesta, liikevaihdon osuus tai mikä tämä oikein on? Ja vaikka tässä kyse olisi suurista laitoksista, niin ei tässä mihinkään Northern Rock tai Lehman tasolle päästä. Ja sitten miten tässä arvioidaan tätä näiden toimintaan ja kuinka, kuinka nämä takuut hoidetaan, missä määrin, missä valuutoissa, sitten taakanjako, talletusten taakanjako, no mitä tämä tarkoittaa yksityisasiakkaiden vai yritysasiakkaiden? Ja tässä on hirveän paljon teknisiä avoimia kysymyksiä. Ja sitten voitaisiinko myös tulopuolella arvioida tätä suuruutta. Ja mitä tuloa tässä tarkastellaan? Korkotuloja, otetaanko luottotappiot huomioon ja niin edelleen. Nämä ovat hyvin hankalia asioita. En minä haluaisi olla mikään pilkunviilaaja, mutta nämä ovat todella hankalia kysymyksiä ja näissä liikkuu paljon rahaa. Ja minä uskon, että jos me pyrimme vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin tässä asiakirjassa, niin silloin voi olla, että me ajaudumme sivuraiteille koko tästä valvontajärjestelmästä. Näitä asioita pitäisi tarkastella erikseen. Näistä asioista, jotka äsken mainitsin, pitäisi keskustella resoluutiorahaston tiimoilta käytävän keskustelun yhteydessä. Ja sitten tämä valvontaviranomaisasia pitäisi tarkastella erikseen, se on niin tärkeä. Sanchez, haluatko vielä puhua tästä pankkivalvonnasta? Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin onnitella Garcia Margalloa hänen ehdotuksestaan ja mietinnöstään. Tästä ei tule mitään monologia, koska yhteispäätösmenettely on aina vuoropuhelua. Ja toivoisin, että parlamentti voisi puhua selkeästi. Umberto Eco puhui integroidusta apokalypteesta. Siis parha, parasta olisi, olisi olla kunnianhimoisia. Ja tämä on ensimmäinen tapa tällä tavoin pyrkiä sääntelemään näitä asioita rajat ylittävästi. Meillä on tavoitteena päästä kaikkein luotettavimpaan rahoitusjärjestelmään maailmassa. Ja Uskon, että meidän täytyy toimia niin, että saamme aikaan hyvän valvontajärjestelmän. Sen täytyy pohjautua selkeisiin periaatteisiin, ei ainoastaan äh, oikeudellisiin periaatteisiin, mutta sen täytyy heijastua myös Baselin periaatteisiin ja muihin selkeisiin kriteereihin. Ja toiseksi sen täytyy olla johdonmukainen. Tässä tarvitaan tasapaino sisämarkkinoiden toiminnan ja toisaalta toissijaisuusperiaatteen välillä, koska meidän täytyy tunnustaa, että tässä ei voida jättää syrjään toissijaisuutta, ei ainoastaan julkisella taholla, vaan myös rahoituslaitoksissa. Ja sitten tämän järjestelmän täytyy olla kyvykäs kehittymään. Sen täytyy olla myös eurooppalainen ja sen täytyy olla horisontaalinen, sellainen, että se vaikuttaa kaikkiin valvojiin ja kaikkiin rahoituslaitoksiin. Emme voi luoda mitään suurten tahojen klubia. Tämä olisi suuri virhe. Tarvitsemme horisontaalista järjestelmää, jossa kaikki viranomaiset ja elimet olisivat mukana ja jossa tehtävänjako on selkeä jopa tiettyjen menetelmien välillä. Eli on kansallisia toimia ja muun tahan toimia. Sitten tarvitsemme integroitua järjestelmää. Se, mm, mielestäni tässä nyt nykytilanteessa on liian suuri välimatka mikro- ja makrotason välillä. Ja tässä täytyisi pyrkiä eri tason viranomaisten väliseen parempaan läheisyyteen. Ja tarvitsemme sellaista järjestelmää, jossa on muutakin kuin standardi, teknisiä standardeja. Meidän täytyy saada aikaan sellaisia standardeja, jotka toimivat oikealla tavalla. Niitä täytyy tarkkailla. Jos esimerkiksi makrotaso antaa aikaisen varoituksen, Euroopan tasolla tähänkin tarvitaan oikeat välineet. Meidän täytyy puuttua näihin järjestelmäriskeihin sekä Euroopan tasolla että maailman tasolla – Ja meidän täytyy toimia aikaisten varoitusten lisäksi muilla keinoin. Ja tässä täytyy saada mukaan ei pelkästään pankit, vaan myös muut korkeasti velkaantuneet tahot. Ja raportoinnin täytyy olla selkeä, koska se kuuluu tähän riskiin. Ja se vaikuttaa koko rahoitusjärjestelmään. Ja tämän lisäksi viranomaisten täytyy olla entistä riippumattomampia. Ja meillä voisi olla tällainen äh, yhtenäisten kriteerien luettelo. Niitä täytyy työstää. Ja tässä täytyy mennä pidemmälle kuin vain tekniseen valvontaan. Olen yhtä mieltä siitä, että tässä täytyy estää se, että rahoitusjärjestelmä ulkoistaisi kaikki kustannukset muualle, esimerkiksi veronmaksajille. Tämä ei ole oikein. Mutta tämä kuitenkin näkyy tälläkin hetkellä. Tämä ei ole pelkkää teoriaa. Rahoitusala on saanut paljon tukea ja tähän liittyy tämä moraalinen kysymys siitä, pidetäänkö nämä tahot hengissä vai annetaanko niiden kuolla. Minusta ne täytyisi pitää kuitenkin hengissä, vaikka tämä vaikuttaakin yhteiskuntiin. Tämä on kuitenkin aihe, jota meidän täytyy jatkossakin pohtia. Ei tässä haluta ainoastaan suojella valtioita, Ja sitten meidän pitäisi saada aikaan sellainen sidosryhmäjärjestelmä, joka on hyvin avoin, jossa otetaan suurten tahojen lisäksi myös muut tahot. Meidän täytyy saada aikaan eurooppalainen valvonta-alue, joka on kattava. Haluamme siis integroidun järjestelmän, joka on kunnianhimoinen ja jonka avulla voimme vastata kriisiin ja estää sen, että se ei tulisi toistumaan. Thank you. Uh, Corin Kiitos. Ja seuraava. Ja, uh, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, graag uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöiden tiimiä tässä olemme kuulleet oikein hyviä esityksiä aiheista. Totta kai näiden mietintöjen välillä on eroja, mutta kyllä niitä yhdistää tietty punainen lanka. Tärkeää on, että koska meillä on sisämarkkinat, niin meillä on myös rahoituspalveluiden sisämarkkinat Euroopassa ja sitä tulee säädellä ja sen toiminta pitää varmistaa. Ja nyt kun talouskriisi on takanamme, niin tähän asiaan on herätty. Ja esittelijöiden tiimi on myös tehnyt tiettyjä johtopäätöksiä. Yksi johtopäätös on se, että veronmaksajat pitää vapauttaa maksuvelvoitteesta. Kaikki tämä ei saa jäädä veronmaksajien maksettavaksi. Ei tämä niin helppoa tietenkään ole, että lainsäädäntöön tehdään pari lauseketta ja asian sillä siisti, ei se niin helposti käy, mutta haluaisin kuitenkin, että esittelijät painostaisivat neuvostoa, jotta menemme asioiden käsittelyssä oikeaan suuntaan. Tämä on parlamentin velvoite. Herra Goldin sanoissa viilisivät yhteistyö pohjoisen ja etelän välillä, mutta myös oikeastaan ja vasemmiston täytyy tehdä yhteistyötä näiden asioiden tiimoilta, jotta meillä on hyvä neuvottelupohja. Uskon, että tämä antaisi meille hyvät mahdollisuudet neuvotella neuvoston kanssa. Pari asiaa tässä on, joihin haluaisin puuttua. Ensiksi nämä kompromissit. Neuvoston kompromissit ensiksi. Tässä on tiettyjä asioita ja tiettyjä menettelytapoja, jotka on otettu tässä esille. Ja erityisesti on lueteltu tilanteita, joissa neuvostolla eli jäsenvaltioilla on viimeinen sana, mutta meillä täytyy kyllä olla merkittävä sananvalta eurooppalaiseen valvontaviranomaiseen liittyen, koska jos me kriisiin taas ajaudumme, niin kyllä tällainen pitää olla olemassa – valvontaviranomaisten täytyy olla tarpeeksi vahvoja, jotta ne voivat reagoida nopeasti ja tehokkaasti. Viranomaisten täytyy pysyä koko ajan ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu, ja niillä pitää olla tarvittavat välineet käytössään reagoida kriisin tullen. Jos ajatellaan, että hätätapauksia artiklassa 10 Tähän pitäisi ehkä <clears throat> vielä kiinnittää huomiota muilta osin. Olen samaa mieltä asian suhteen, mutta minulla on kyllä muutamia huolenaiheita ja minähän olin tässä, tässä var, varjoesittelijänä, mitä tulee arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltuuksiin. Ja sitten minulla on vielä muutama asia, kolme sellaista, jos katson Giegoldin mietintöä ensiksi. Yksi asia, josta en ole herra Giegoldin kanssa samaa mieltä ainakaan täysin, on tämä finanssi vapauttaminen, jonka hän tässä mainitsee. Neuvoston kompromississa tämä käsite on olemassa ja Rova Fordin mielestä tällä tavoin voimme suojella kansalaisia, mutta kyllä kansalaiset haluavat suojella lähinnä omia etujaan ja he haluavat näitä finanssivaikutussääntöjä käyttää, mutta eivät välttämättä halua sitoutua eurooppalaiseen valvontaan. Olen samaa mieltä Giegoldin ja muiden kanssa siitä, että finanssivaikutuslause hankkeiden täytyisi olla mahdollisimman rajallisia. Ehkä voisin tässä määrittelytyössä olla apuna. Voisimme kääntyä myös oman oikeudellisen yksikkömme puoleen ja tarkistella, mikä on välttämätöntä lainsäädännöllisestä näkökulmasta, jos tarkastellaan perustamissopimuksen lähtökohtaa ja pohtia, mitä nämä finanssilausekkeet käytännössä tarkoittavat, mitkä ovat ne vähimmäis vaatimukset, jotka on otettava käyttöön. Ja olisi hyvä, jos parlamentti näitä asioita tarkasti seuraisi. Sitten herra Giegold otti esille pari asiaa, joista en ole samaa mieltä. Se, että ensiksi jotkut tietyt tuotteet kiellettäisiin kokonaan. Herra Giegold menee jopa pidemmälle, mitä tulee siihen, että, että arvopaperimarkkina viranomaisella olisi suora pääsy kansallisen valvontaviranomaisen asiakirjoihin. Tällä olisi valtavat kerrannaisvaikutukset ja tässä on ehkä menty hieman liian pitkälle. Sama pätee menettelytapoihin, jos tarkastellaan yhteisön säädöstöjen johdonmukaista soveltamista. Totta kai tiettyjä seuraamuksia täytyy ottaa käyttöön, jos valvontaviranomaisen sääntöjä ja suosituksia ei noudateta, mutta pitääkö tässä todella mennä kansallisiin tuomioistuimiin saakka saadaksemme oikeutta? Eikö olisi tehokkaampia seuraamusjärjestelmiä? Tähän liittyen minulla on aika paljonkin kysymysmerkkejä. Sitten lopuksi, arvoisa puheenjohtaja, olen samaa mieltä kollegoiden kanssa sen suhteen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tässä yhtäläisiä toimijoita, ei ainoastaan lainsäädännön muokkaamisessa tai laatimisessa, vaan myös sen täytäntöön panosta, panossa. Jos ajatellaan näitä soveltamissäännöksiä, niin niiden kohdallahan neuvosto varmaan pyrkii päälle päsmäröimään, mutta meidän täytyy parlamentissa pitää kiinni siitä, että meidätkin otetaan huomioon, kun soveltamisesta ja täytäntöönpanosta konkreettisesti puhumaan. Neuvoston ehdotus sisältää minusta liikaa valitusmenettelyjä ja tällaisia erilaisia poikkeuslausekkeita. Näitä ei saisi olla näin paljon. Kiitos. Sitten herra Mendes de Vigo. Hän on EFKon esittelijä. Hän varmasti ottaa kantaa. Kiitos. Kun minua pyydettiin tekemään mietintö näistä kolmesta mikro- ja makrokysymyksestä, niin tämä vaikutti olevan hyvin monimutkainen tehtävä, koska tämä on tärkeimpiä lainsäädäntöaloitteita tällä kaudella ja aihe on todella monimutkainen. Tämä oli monimutkaista myös siksi, että minua huolesti, mihin suuntaan tämä lainsäädäntö lähtisi Larosierin ehdotukset ovat todella vähimmäistason ehdotuksia. Ja komission ehdotus vesitti näitä Larosierin ehdotuksia ja neuvosto puolestaan vielä komission ehdotuksia. Ja täytyy sanoa, että parlamentti ei vesitä tätä entisestään. Ja nyt kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, parlamentin täytyisi toimia uudella tavalla. Parlamentti edustaa kansalaisia unionissa ja me olemme yhtäläisellä tasolla neuvoston kanssa. Me olemme yhtä lailla lainsäätäjä neuvoston kanssa. Ja nyt kun olen kuunnellut täällä esittelijöitä ja varjoesittelijöitä, en ole enää niin huolestunut, koska näyttää siltä, että olemme suurin piirtein samoilla linjoilla. Ei tällä ole kuultu mitään sora-ääniä. Kaikki sanovat, että tarvitaan johdonmukainen järjestelmä, eurooppalainen järjestelmä sopimusten puitteissa, jossa on valvontaa Eli se, mitä olen kuullut täällä tänään, on sellainen, että tämä menee poliittisesti aivan oikean suuntaan. Täällä esittelijät viittasivat tämän asian erikoislaatuisuuteen. Ja jos jätämme tarkistuksia näihin neljään mietintöön, en nyt näihin enää puutu, koska tunnette ne hyvin, mutta jos te olette yhtä mieltä kanssani siitä, että ekonvaliokunnan poliittinen tehtävä ja viestin välitystehtävä sekä parlamentin sisällä että parlamentin ulkopuolelle on hyvin tärkeä. Meidän täytyy tehdä ehdotuksia komission ehdotusten lisäksi. meidän täytyy pystyä toimimaan ilman, että pohdimme liikaa sitä, mitä neuvosto haluaa. Se on jo ilmaissut kantansa. Meidän täytyy pohtia sitä, kuinka voimme toimia eurooppalaisten yritysten ja kansalaisten hyväksi. Tämä on meidän tehtävämme nyt. Ja mikro- ja makrotasosta uskon, että ne menevät hyvään suuntaan. Ja puheenjohtaja, minä lopetan puheenvuoroni nyt tähän mutta pyydän, että mentäisiin jatkossakin tähän hedelmällisen suuntaan ja jatkettaisiin keskustelua. Ja tässä poliittisessa muutoksessa parlamentin kannalta on tärkeää osoittaa se, kuinka pystymme lain säätäjinä toimimaan. Kiitos teille, Viiko. Me olemme puolivälissä puhujaluetteloa ja kaikki ovat, ovat esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Voitte kuvitella, minkälainen trilogi se ottaa seuraavaksi Udo Bulman. Kiitoksia koordinaattorina, sosialistien demokraattien koordinaattorina haluan esittää minun ryhmäni nimissä Presedolle ja Skinnerille, näille esittelijöille. Kiitokset tästä erinomaisesta puheenvuoroista mutta ei pelkästään minun ryhmäni esittelijöille, vaan kaikille esittelijöille, koska voi oikeastaan jatkaa siitä, mistä Robert Van Cole puhui, nimittäin se tapa, miten esittelijät ovat hoitaneet tämän vaikean tehtävän, joka on äärimmäisen monimutkainen, mutta vaike- tärkeä tehtävä. Ja ovat toimineet tässä hyvin. Minusta tässä meillä on mahdollisuus päästä hyvään tulokseen. Haluat kantaa seuraaviin kysymyksiin. Kansimar Kaijo. Ich glaube, dass das angesichts... Schönerin kysymys. Tämä finanssikriisi, jossa edelleenkin olemme, niin tämä on aivan oikea kysymys. Voidaan, joko vai, voidaan sanoa joko niin, että kansallisvaltiot ovat niin voimakkaita, että ne ovat taas toimintakykyisiä, tai sitten meidän täytyy vahvistaa Eurooppaa Minussa ei ole mitään epäilystäkään siitä, mikä on oikea vastaus. Ellei haluta tuhota äh, sisämarkkinoita, meidän täytyy vahvistaa Eurooppaa. Siksi minä, seur- no, minä jatkan näitä periaatteellisia ajatuksia mutta, äh, ja jatkan tällä tiellä. Ja toisekseen äh, siteeraan Peter Skinneri, joka puhui äh, Eurooppa voi olla niin, Eurooppa voi äh, saada niin, vain niin hyvin, kuinka se ymmärtää nämä kansalliset markkinat. Meidän täytyy ymmärtää näitä kansallisia markkinoita ja toimijoita, ja silloin pystytään tekemään hienosäätöä, koska muussa tapauksessa Eurooppa ei vahvistu, vaan heikkenee. Annan teille yhden esimerkin, mikä on tärkeää, mikä ehkä mahdollisesti saattaa tuntua vähän liialliselta, mutta kuitenkin tärkeää, tämä on kuitenkin tärkeää seuraavassa neuvonpidessä, nimittäin nämä vakuusrahastot niin, että voitaisiin muodostaa tällaisia rahastoja Euroopan tasolla. Jos sitten päivän päätteeksi jota eivät ehkä kaikki halua, mutta jos päivän päätteeksi ajaudumme sellaiseen tilanteeseen, jossa to, to, toimijat, jotka ovat pärjänneet hyvin, niin kuin esimerkiksi minun maassani säästökassat ja suurin osa säästökassoista ja kan, muista pankeista ovat äh, avaamaan äh, takuurahastonsa rahoittaakseen niitä, jotka ovat hoitaneet talouttaan huonon, huonosti Euroopan talossa, tai jotka ovat ottaneet vääriä riskejä tai sitten joka, jos joku pakottaisi ne heikentämään takuurahastojen laatua asiakkaiden eduksi, anteeksi, vetojen vastaukseksi, ja silloin emme pääse eteenpäin Euroopan tasolla. Siksi onkin oikein, jos, niin kuin Presedo sanoo, että me, meillä täytyy olla tällä eriytynyt toimijoiden kohtelu, oli samaa mieltä hänen kanssaan hän sanoi, että enemmän integraatio, mutta ei enemmän, enemmän, ei enemmän sentralismia. Sitten arvioidaan näitä mietintöjä sen mu- mukaan, että onnistuvatko ne tässä liikkeessä enemmän Eurooppaa, mutta samaan aikaan hyvää sääntelyä myös. Niitä äh, luodaan äh, myös niiden yksiköiden suuntaan, jotka ovat kansallisia, jotka pysyvät kansallisena. Ja tämä äh, äh Kaijon Sedon äh, keskustelu osoittoi, että me pystymme eri tavalla kohtelemaan näitä toimijoita. Tämä on minusta oikea tie myös niiden ristiriitojen purkamisessa, jotka liittyvät näihin erilaisiin näkemyksiin. Ja kehottaisinkin teitä jatkamaan tällä tiellä, koska tämä vaikuttaa tuot, tuot, tuot, tieltä. Ja sitten kun puhuttiin näistä myös globaaleista Euroopan, Euroopan tason riskeistä ja äh, järjestelmäriskeistä. Haluan onnitella kollega Kuladia, Kuladia hänen äh, mietintöluonnoksestaan. Minusta hän on hän oikeastaan myötävaikuttanut siihen, että me näemme selkeämmin, että me saamme selkeämpää sääntelyä. Tämä koskee erityisesti sitä kysymystä, millä tavalla myös ne tärkeät ostajapuolen toimijat ja siis käyttäjäpuolen toimijat, millä tavalla ne saadaan integroitua mukaan, jotka eivät ole keskuspankkeja. Minä minusta tämä laajentaminen on aivan oikein. Minusta on hyvin äh, tärkeää, että hän että hän haluaa, että kaikki palvelutuotteet otetaan tarkasteltavaksi, eikä pelkästään niitä keskeisiä Minusta on myös oikein, kun hän sanoi, että me, että me tarvitsemme dynaamista komponenttia kehitettäessä Euroopan tason valvontajärjestelmää. Ja lopuksi sitten demokraattinen rooli, joka kuuluu Euroopan parlamentille, se on myös osa tätä kokonaisuutta, jota tuen. Tietenkin meillä on vielä niitä kysymyksiä, keillä on, kella on auktoriteetti antaa se riskivaroitus. Siihen täytyy panostaa työtä, jotta, koska epäselvyyksiä ei saa olla sen suhteen, kuka päättää siitä, milloin riskivaroitus annetaan meidän täytyy myös mikro- ja makrotason välinen yhteys täytyy, sitä täytyy jatkaa, jotta mikrotasolla myös voidaan nähdä nämä riskit. Sitten tämä päätösten sitovuus on yksi, kuka niistä vastaa. Tässä kernaasti tarjoan yhteistyötä, yhteistyön kättä, mutta me olemme vielä hyvällä tiellä. Uh, uh, Kiitos. Sitten Jan Epping. Eh, Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Minulla on muutama kysymys ESRBstä järjestelmäriskikomiteasta, eli Rouva Guladin mietintöluonnoksesta. Tämä on oikein hyvä mietintöluonnos ja Rouva Gulard on valinnut hyvän jäsentelyn tähän mietintöön, että tämä järjestelmäriskikomitea olisi osa EKPtä. EKPhän on ainoa laitos, joka kriisin tullessa pystyy määrittelemään, mitä tapahtuu. Ja Yhdysvalloissahan on lähdetty vähän samoille linjoille. Yhdysvaltain keskuspankki tulee myös olemaan valvontakomiteoiden keskuselin. Senaatissa tämä piti mennä läpi enemmistöllä, mutta ilmeisesti ei menekään. Ja siellä otetaan käyttöön jonkinlainen sääntelyvaltuusto, joka on sitten erillinen Fedistä. Ja meidän täytyy tarkastella, miten nämä järjestelmät olisivat sitten yhteensopivia. On tärkeää, että meillä on järjestelmä, joka kommunikoi avoimesti muiden toimijoiden kanssa, ettei toiminta käänny itseään vastaan. Jos ajatellaan järjestelmäriskikomitean toimintaa, siinä on paljon mahdollisuuksia jos tämä valtuusto on kooltaan 66 tai sen tapaista henkilöä, niin se on kyllä aika paljon, jos ajatellaan kaikkia asiantuntijoita, jotka ovat ohjauskomiteasta ja sitten yhdeksän asiantuntijaa tulisivat neuvoantavasta tieteellisestä komiteasta ja niin edelleen. Tämä valtuustohan paisuu sitten loppujen lopuksi yli 70 asiantuntijan kokoonpanoksi Täytyy olla varovainen, ettei siitä tule liian byrokraattista. Luen paraikaa herra Paulsenin kirjaa. hän on Yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri. Ja hän on maininnut, että kriisiaikoina kaikenlaista uutta saattaa syntyä, mutta systeemin valvojilla – on valtuunsa. Kukaan pankki ei soita ministerille ja sano, että meillä on täällä järjestelmäriski. Ja kun sitten asiaan kiinnitetään huomiota, huomataan, että lyhyeksi myyntioperaatio on jo käynnissä ja sitten pitää vain reagoida niin nopeasti kuin voidaan. Ei ole syytä, että järjestelmäriskikomitea vain istuu päättymättömissä kokouksissa ja sillä aikaa järjestelmä sortuu. Ei Järjestelmän pitää olla hyvin joustava ja sen pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Katsokaa Deutsche Bankia tai Barclays Bankia, näitä jättimäisiä pankkeja. Ne, tai niiden, jos ne, niillä menee huonosti, niin, niin se on todella vakavaa ja silloin pitää pystyä mahdollisimman nopeasti reagoimaan. Ja tämä neuvoantava tieteellinen komitea, mitä se nyt oikein tarkoittaa? Tämä nimitys on minusta hiukan outo. Minulle on kerrottu, että taloustiede on eksakti tiede, mutta viime vuosina olen huomannut, että näin ei todellakaan ole. Joten ei tämän komitean tieteellinen luonne kovin selvästi näyttäydy, joten tämä tieteellinen ei ehkä sovi tähän neuvontavan komitean määritteeksi. Jos tarkastellaan toimivaltuuksia, jos ajatellaan näitä suosituksia ja varoituksia, joita järjestelmäriskikomitean tulisi antaa. Hyvä niin. Kun järjestelmäriski ilmenee, niin silloin tietysti annetaan varoitus tai suositus. Hyvä niin. Mutta ehkä järjestelmäriskikomitealle voitaisiin antaa vahvempiakin toimivaltuuksia, tai ainakin hätätilanteessa se pystyisi nopeasti reagoimaan. Jos ajatellaan järjestelmäriskin komitean suhdetta näihin kolmeen muuhun valvontaviranomaiseen, niillähän toimivaltuudet ovat suuremmat. Ne voivat tehdä yksittäisiä, yksilöllisiä päätöksiä ja reagoimaan nopeasti. En tiedä, miten tätä nyt on pohdittu. Kuka on määritellyt nämä toimivaltuudet yhtäältä järjestelmäriskikomiteassa ja sitten näissä muissa viranomaisissa? Olisi syytä, että järjestelmäriskikomitea voisi myös reagoida mahdollisimman nopeasti jos sille annettaisiin oikeus sen reaktiokyky olisi nopeampi verrattuna siihen tilanteeseen, että sille ei sitä annettaisi. Ja sitten niin kun näitä suosituksia annetaan, niin järjestelmäriskikomitea päättää itse, ovatko ne luottamuksellisia vai eivät. Ja samaan aikaan, aivan kuten tässä on sanottu, parlamentin ja muiden elinten täytyy olla tietoisia siitä, jos suosituksia annetaan. Euroopan parlamentille ja muille toimielimille pitää antaa tieto myös siitä, jos suositus luokitellaan luottamuksellisesti. Tällainen suositus sitten ehkä tehdään, joka on luottamuksellinen luonteeltaan, ja siitä huolimatta se pitää sitten toimittaa näille eurooppalaisille toimielimille. No silloinhan on riski, että tämä tieto vuotaa julkisuuteen ja silloin tämäkin pankki romahtaa saman tien, joten tämä pitäisi ottaa huomioon ja miettiä, miten tämä toimisi käytännössä. Mitä tämä luottamuksellisuus tarkoittaa? Se on aika iso asia, jos kyse on suuresta pankista tai vakuutusyhtiöstä tai eläkerahastosta. Sitten tämä tarkastuslauseke. Komissio ehdotti, että kolmen vuoden kuluttua asiaa tarkastetaan. Minusta aikaa pitäisi lyhentää kahteen vuoteen. Me olemme rakentamassa aivan uutta järjestelmää, emmekä tiedä miten se toimii. Jos rakennetaan autoja, niin ne, niiden rakentamista tai tuottamista edeltää vuosikausien tutkimustyö. Tässä emme vielä tiedä, miten nämä asiat käytännössä toimivat. Jos ajatellaan järjestelmäriskikomiteaa, niin jo siinä nimessä on tämä riski, joten kyllä tähän toimintaan paljon riskiä sisältyy kaikin tavoin. Minusta tarkastusväli olisi hyvä saada kahden vuoden mittaiseksi, ettei järjestelmä romahda. Kiitos sitten Pablo Pideken. Kiitos puheenjohtaja. Uskoakseni olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että rahoituskriisi on osoittanut, että rahoitusmarkkinoilla tarvitaan selkeää sääntelyä ja nykyinen järjestelmä ei ole toiminut. Parlamentti on pohtinut tätä asiaa ja nyt meidän vastuullamme on löytää sellaisia vastauksia, joita kansalaiset meiltä vaativat. Tästä olemme siis yhtä mieltä. Ja siksi parlamentin ryhmät ovat valmiita menemään pidemmälle kuin komissio tai neuvosto. Olen yhtä mieltä Sanchez Presedon kanssa siitä, että meidän täytyy olla kunnianhimoisia. Tämä vakuutus- ja työeläkeviranomaista koskeva mietintö on äh, kunnianhimoinen ja se antaa hyviä ratkaisuehdotuksia kriisin välttämiseen. Me tarvitsemme todella eurooppalaisia lähestymistapoja, emme enää 27 eri sääntelylähestymistapaa. Se ei toimi. On suuria laitoksia, joiden konkurssi aiheuttaa vaaran koko järjestelmälle. Meidän täytyy nyt oppia tästä kriisistä ja reagoida. Emmekä saa ehdottaa vain vanhoja konsteja, joita on hieman rukattu. Eli tarvitaan sellaista eurooppalaista tehokasta valvontaa, jota meillä ei vielä ole. Tämä täytyy saada aikaan äh, Euroopan tasoisia sitovia sääntöjä silloin, kun kansalliset tahot eivät tähän pysty. Ja eurooppalaisen tahon täytyy myös valvoa niitä suuria yrityksiä, joiden konkurssi saattaa aiheuttaa vaaraa koko järjestelmälle. Ja kansallisten tahojen täytyy noudattaa eurooppalaisia sääntöjä. Ja toisaalta Tämän viranomaisen täytyy pystyä valvomaan yksityisiä tahoja ja kansallisia tahoja tehokkaasti. Ja kolmanneksi sen täytyy pystyä samaan aikaan teknisiä harmonisoituja rahoituspalvelusääntöjä ja yhteisen sääntökirjan, jonka avulla voidaan tehokkaasti suojata kuluttajia ja sijoittajia Euroopan unionissa. Samoin tarvitaan sellainen finanssijärjestelmä, valvonta, joka pystyy reagoimaan rahoituskriiseissä. Ja aivan kuten Jose Manuel ehdottaa, tarvitsemme sellaisen järjestelmän, jonka kautta voidaan antaa korvauksia sijoittajille – jos heille on koitunut haittaa ja voidaan pelastaa rahoituslaitoksia. Ja tarvitsemme nopeita, tehokkaita toimia rahoituskriiseissä. Varmasti kritiikkiä tullaan kuulemaan näistä ehdotuksista ja joidenkin mielestä tässä mennään ehkä liian pitkälle. Mutta suuriin ongelmiin tarvitaan suuria ratkaisuja. Nyt meillä on historiallinen mahdollisuus päästä hieman eteenpäin tässä eurooppalaisessa hankkeessa ja siksi pyydän, hyvät herrat ja naiset herrat, että olemme kunnianhimoisia. Kiitos. Uh, thank you. Kiitos. No niin, luen täältä vielä seuraavat puhujat. Kruut, Putella, Luling, Lambert, Smith ja Tramose, jotka haluavat puhua tästä Omnibus ykkösestä. Ja sitten varjoesittelijät ovat kaikki käyttäneet puheenvuorot. Saattaa olla, että aika sitten loppuu kesken, että esittelijät eivät enää ehdi saada puheenvuoroa. Mutta Jürgen, ole hyvä. Ja. Ähm, no, tässä on ollut paljon sanottua aika paljon. Oikeastaan enää ei toistaa kaikkea ottaisin kuitenkin esille vielä pari näkökohtaa meidän kannaltamme. Ensinnäkin pidämme hyvänä sitä, että pankki- ja finanssivalvontaa on, että sitä tiukennettaisiin. Se on hyvä vastaus kriisiin. E, ja reittauslaitosten e, valvontaa on myös mielekästä. Ja toivomme, että ainakin tällä tiellä päästäisiin e, riskien rajoittamiseen. Meillä on kritisoitavaakin, siitäkin on ollut täällä puhetta mutta tuen sitä ja, ja pankkivalvonnassa ja vakuutusvalvonnassa ja arvopaperivalvonnassa tämä pirstaloituminen on haitta. Me, nämä yhdistämisen haitat ovat tietenkin tiedossa, tai yhdistämisen vaikeudet ovat tiedossa, mutta siitä olimatta pidän tärkeänä sitä, ja minusta tämä sirpaloitunut tilanne ei ole hyvä. Läpinäkyvyys ja epä, on meistä hyvin tärkeä asia meidän pitäisi saada varsinkin paljon läpinäkyvyyttä niin, että erilaiset, että meillä on salasapitojärjestelmät ovat meistä aika pulmallisia ja meidän pitäisi saada mahdollisimman paljon avoimuutta siitä, mitä näissä valvontaelimissä mietitään ja tehdään, koska tämä on kuitenkin merkittävä askel siihen suuntaan, että pääsemmekö näihin toivottuihin vaikutuksiin. Toinen kohta, joka ei ole ollut vielä niin vahvasti esillä, tuntuu meistä olevan se, että hallintoneuvosto Euroopan järjestelmäriskikomiteassa on aika vahvasti finanssi äh, hallintoelinten äh, täyttämättä, täyttäisi olla ulkopuolisiakin jäseniä, ja ehkä olisi syytä miettiä myös AY-liikkeen mukaanottamista tai kuluttajajärjestöjen mukaanottamista tai muiden yhteiskunnallisten ryhmien, jos ne ovat tosi relevantteja. Tässä on pikvissiä yksipuolisuutta näkyvissä. Ja joka tapauksessa on puutteena vielä se, että Euroopan parlamentti äh, parlamentilta ei ole vielä riittävästi osallistumisoikeutta. Me haluaisimme sitä enemmän ja sitä tukisimme. Eh, jätäpään sen tässä vaiheessa tähän. On täällä muitakin vielä puhumassa. Eikä minun tarvitse toistaa kaikkea, mitä on jo sanottu. Uh, thank you. Uh, Jenny. Sitten Jenny, ole hyvä. Abbiamo ascoltato sette interventi. Kiitos puheenjohtaja. Nyt kuulimme seitsemän esittelijän puheenvuorot. He edustavat eri poliittisia ryhmiä ja ovat eri alueilta, mutta olemme yhtä mieltä siitä, että tämä on poliittisesti hyvin tärkeä kysymys. Toivottavasti tästä pidetään kiinni, koska yhdistävä tekijämme on se, että meidän täytyy todella parlamenttina päästä toteuttamaan yhteislainsäätäjän rooliamme. Ja neuvoston lähestymistapa on mielestäni tässä asiassa ollut hyvin pinnallinen. Ja se, mitä Gigol on mietinnössään tullut esiin, on hyvin johdonmukaista ja kunnianhimoista ja siinä pyritään korjaamaan neuvoston tekemät virheet. Haluaisin tuoda esiin joitakin suuria epäilyksiäni. Niin erästä asiasta, jota täällä ei ole käsitelty lainkaan. Eli tällainen viranomaislautakunta, ne koostuvat kansallisista sääntelijöistä ja tässä syntyy suuri ristiriita asetettujen tavoitteiden kanssa – Ja olen vakuuttunut siitä, että jos muutetaan näiden johtotahojen tasapainoa, voitaisiin saada aikaan entistä rohkeampia päätöksiä. Tämä todetaan myös La Rosierin tekstissä. Ja nyt vielä nopeasti muut mietinnön kohdat. Mielestäni, aivan kuten täällä sanottiin, olisi hyvä laajentaa soveltamisalaa myös muihin direktiiveihin, kuten osaken omistajia koskevaan direktiiviin ja rahanpesun direktiivin ensimmäisen artiklaan. Tässä viranomaiset eivät saa olla pelkästään tarkkailijoita, aivan kuten komissio pyytää, vaan niiden täytyy olla aktiivisessa roolissa ja viranomaisen tulisi tehdä suoraan päätökset, kuten tarkistuksessa 86. No siinä puhutaan tästä rahastosta. Se on hyvä idea, mutta täytyy katsoa, toimiiko se pankkilaitoksiin nähden tai sijoittajiin nähden. Ja sitten tämä suojalauseke siitä puhutaan tarkistuksessa 100. Siihen täytyy vielä puuttua, mutta olen sitä mieltä, että tämä lauseke täytyisi poistaa tästä tekstistä, koska Esman tapauksessa tällaiset hätätapaukset eivät vaikuta vero suvereniuteen. Ja siksi tämä lauseke ei tähän kuulu. Ja sitten johdannaiset, niitä on parlamentissa käsitelty jo vuosikausia. Ja tässä tarvittaisiin direktiiviä, joka käsittelisi keskeisiä tahoja. Mielestäni ESMAN tulisi olla tässä valvova taho, eikä enää kansallisten tahojen. Kiitos Astrid, sinun vuorosi. Madame la Présidente, euh, euh, moi je parlerai euh, en tant que rapporteur fictif de... No niin. Oikeastaan omasta puolestani, oman ryhmäni puolesta puhun näistä järjestelmäriskeistä. Ja pyydän esittelijän puolesta anteeksi. Pyydän esittelen anteeksi, koska minä täytyy olla tunnin verran tämän asian valiokunnassa äänestämässä öö, mietinnöstä, jossa puhuttiin äitiysetuuksista. Siksi en pystynyt olemaan paikalla, mutta siitä huolimatta voin oikeastaan rauhoittaa kaikkia paikalla olevia miehiä, erityisesti kaikkia niitä, joilla on, on perhesuunnittelu päällä. Öö, lä- lähiaikoinaan tulee olemaan myös isyyslomaa, äh, isyyslomaa ja äitiyslomaa. Kyllä me äh, asioita eteenpäin viemme. Mutta sen lisäksi kiittäisin esittelijöitä äh, tehdystä työstä. Tämä työ on hyvin kunnianhimoista ja, ja laadukas, la, hyvä, laadullisesti korkea taso. Olen iloinen voidessani olla yhteistyössä teidän kanssanne jotta pääsemme varjostelijoiden kanssa hyvään kompromissiin, jotta tästä järjestelmäriskikomiteasta saadaan oleellinen pilari tulevassa valvonta-arkkitehtuurissa. No, se, että meillä on makro, makrotalouden valvontarakenne. Tässä on keskustelu jo saatu päätöksiin Kukaan ei epäile sitä, etteikö tällaista instituutiota pitäisi perustaa, ja kaikki hyväksyvät nyttemmin tämän uuden valvontarakenteen, jonka, jota herra Lampurssin ryhmä on äh, esittänyt. Mutta kysymys on siitä, että millä tavalla on tarkoitus huolehtia siitä, että tämä komitea pystyy täyttämään tehtävänsä optimaalisella tavalla? Millä tavalla voidaan huolehtia siitä, että tämä komitea pystyy toimimaan päivittäin mahdollisimman tehokkaasti? Haluaisin tässä yhteydessä, en tässä vaiheessa en halua lyödä vielä kantaani lukkoon, koska on, on, tässä täytyy punnita etuja ja haittoja, mutta yleisellä tasolla uskon, että on, olisi hyödyllistä – ennen kuin mennään yksityiskohtiin, että keskusteltaisiin periaatteista. periaatteista. A priori minun preferenssini tämän komitean kokoonpanosta on se, että se olisi pikamme, sen olisi syytä olla suotavaa olla pieni elin. Ei tietenkään kaikkia voi, voi kaikkien toivomuksia voi tyydyttää, mutta täytyy kuitenkin välttää byrokraattisten hirviöiden muodostumista, jotka eivät enää pysty toimimaan. Eh, minulla on myös perustellut pelkoni tässä yhteydessä, koska tiedän varsin hyvin, että ei ole paikallaan luoda monoliittista elintä – jo, jossa henkilöt edustavat sama, ihan ajattelevat aivan samalla tavalla. Tärkeää on pikemminkin se, että kaiken kaikkiaan meillä on raha-alan, äh, rahoitusalan edustajia ja asiantuntija paikalla kuulemassa toisiaan. Mutta täytyy muistaa, että tämä Euroopan ilmastoriskikomitean, sen täytyy voida toimia äh, tehokkaasti niin, että että se voisi antaa sen optimaalisia suosituksia. Tämä on minusta ehdottoman tärkeä e, ehto ja edellytys. Ja tehokas hallinta täytyy taata. Ja sitten EKP ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä. Tässä meille tulee tässä tulee hajautettu järjestelmää, kolme äh, virastoa ovat tavallaan kansallisten elinten ja kansallisten viranomaisten rinnalla. Ja makrotalous, oikeudellisten rakenteiden äh, virasto, siinä EKP on varattu yksi paikka. Onko se oikein? No miksei. Kyllä EKP on tullut tästä kriisistä, kyllä vahvasti esiin. Vahvana esiin on, on tuostakin sanottu, ja ainakin herra Trichen suuntaan. Herra Trichet on ansioitunut tehtävässään. Hän on tavallaan selvittänyt tulikokeistaan, ja tämä on osoittanut, että EKP pystyy hyvinkin tulevaisuudessakin hoitamaan tehtävänsä varsin tyydyttävästi. Ja kaikki ne instituutiot, jotka ovat osoittaneet ammattimaisuutensa niin kuin EKP, ansaitsevat meidän luottamuksemme. Ja tämä täytyy sanoa selvästi. Mutta keskeinen rooli, joka kuuluisi EKPlle, tämä perustelu on myös se tosiseikka, että nyt on todellakin tärkeää, saada integroitu eh, elementti näiden kansallisten rakenteiden ja etujen keskellä. Toivon sydämestäni, että se järjestelmä, jota me olemme rakentamassa, pystyy täyttämään nämä tehtävät ja haasteet, mutta meidän, täytyy, meidän kaikkien täytyy tunnustaa se, että eurooppalainen valvonta huomispäivänä ei voi pystyä toimimaan missään yksinkertaisessa rakenteessa. Me tarvitsemme hyvin kestäviä, me tarvitsemme kestävät perusteet ja kestävän perustan. Me emme saa vapauttaa mitään keskipakovoimia, keskipakoisvoimia, koska EKP, sille kuuluu keskeinen rooli, se on tärkeää, mutta se on ainakin sellainen päätös, jota on syytä punnita. Rova Kulad on tehnyt ehdotuksia järjestelmäriskikomitean puheenjohtajan paikalle. Sen on tarkoitus olla EKPn e pääjohtaja. Ja sen toimipaikka olisi Frankfurt, no miksi ei. Voidaan sitäkin miettiä. Muita ehdotuksia voitaisiin varmaan myös tehdä. Olen itse valmis puhumaan oman ryhmäni kollegoiden kanssa tässä tästä asiasta ja tietenkin myös muiden varjoesittelijöiden kanssa. Ehkäpä sitten vielä yksi kommentti tämän tekstin kunnianhimon tasosta ja muiden direktiivien tekstien kunnianhimon tasosta, jotka liittyvät rahoitusvalvontaan. Euroopan parlamentin tehtävä on mennä pidemmälle tässä asiassa kuin mitä tähän mennessä on ylipäätään tehty. Se järjestelmä, jota olemme tällä hetkellä luomassa, on epäilemättä kehityskelpoinen ja sen täytyykin kehittyä lähivuosina. E, e, enemmän integraatiota on varmastikin suositeltava tie. Meidän täytyy ottaa tämä myös huomio meidän työssämme, sillä mehän emme vala tekstejä bronssiin emmekä marmoriin ainakaan tällä hetkellä. Kiitoksia. Philip Lamberts. Thank you, Chair. Uh, three quick... Kiitos puheenjohtaja. Kolme lyhyttä juttua. Ensinnäkin vastaisin eh, Vikille tarpeesta, eh, että eh, valvojat tuntevat markkinat hyvin ja myös koska kuitenkin siellä niitä ratkaisuja tehdään. No kyllä, markkinat, markkinoiden tuntemus on tarpeen, mutta ei liian tarkka tuntemus. Siinä mielessä, että No minä tulen pienestä maasta, jossa jokainen tuntee naapurinsa, mukaan lukien sen ää, äh, äh, säätelyviranomaisen, joka tuntee kaikki pankkisektorilla. Ja, äh, ja siellä ei nähty kuitenkaan mitään tapahtuvan silloin, kun rupesi pyörä pyörimään. Meillä, meillä on ollut näitä systeemijärjestelmävaikutuksia ja tämä valvontaviranomainen kuitenkin näki jotain, mutta, äh, ei, mutta tapahtuma, mutta ei halunnut tehdä mitään, koska ne olivat ystäviä, he olivat kavereita. Me tarvitsemme etäisyyttä, minä tulen äh, suuresta äh, monikansallisesta yhtiöstä, jossa tilintarkastajat olivat kaukana siitä yrityksestä. Ihmiset pelkäsivät heitä, meidän pitäisi pelätä poliisia, koska me puhumme tässä poliisista. Siksi ei pitäisi olla tällaista suut, kovinkaan vahvaa läheisyyttä, koska se johtaa tällaiseen Äh, haluttomuuteen toimia. Tässä vaiheessa tämä äh, valvonta, valvonnan keskipiste on tällä hetkellä kansallinen, kansallisella tasolla. Se pitäisi sitä pois sieltä, ei kokonaan äh, monikansallisella tai Euroopan tasolla, mutta me, meillä on syytä liikkua terveellisempään suuntaan, terveelliselle etäisyydelle valvojien ja valvottajien välillä ja sitten toiseksi Mortman Koolille, hän ei ollut täällä paikalla, mutta tämä asia, että kiellettäisiin tuotteita, kaksi vastaväitettä. Ensinnäkin, no miksi meidän pitäisi oikeastaan vapautta tai estää toimimisen vapautta tai toimijoiden vapautta. Katsokaa elintarviketjua tai kemikaaleja. Me olemme kieltäneet tuotteita. No miksi se me teemme? No koska me emme halua, että kuluttajat saavat virkullisia tuotteita. Nyt me tiedämme, että on myös virkullisia finanssituotteita. Ei siinä nyt siinä ole mitään väärää, että kiellettäisiin tuotteita, mutta toinen argumentti on, että sanotaan, tiedettähän me tarvitsemme finanssialan luovuutta, koska se taas elvyttää markkinoiden toimivuutta. Kaikki meistä ovat kuulleet tämän argumentin satoja kertoja. Todellakin kysyisin meiltä kaikilta, että onko kukaan koskien sanonut todellakin josta osoitusta tästä tai vakuutusta tästä. Minä en ainakaan ole koskaan nähnyt, koska tämän lausuman lisäksi, että se auttaa markkinoinnin toimivuutta, niin toinen virke, toinen virke puuttuu ja kolmas ja neljäs ja viideskin virke puuttuvat. Toisaalta meillä ei näyttöä siitä, että tietyt tuotteet sen sijaan, että ne saisivat markkinat toimimaan hyvin, että ne tuhoisivat, tuhoisivat markkinoiden hyvän toiminnan. Siksi, jos me haluamme fakto, faktoihin perustuvaa politiikkaa, meidän täytyy selvittää faktat ensiksi ja, se, ja sitten miettiä tätä tuotteiden äh, kieltämistä. Ja kun te puhutte pankkirien kanssa, niin he äh, myöntävät kyllä, että he tietävät, mitä, mitä he myyvät, mutta jos me haluamme valvonnan toiminnan, toimimaan, niin miten te haluatte, miten miten valvojat pystyvät ymmärtämään näitä tuotteita, jos ne myy, niitä tuotteita myyväkään eivät niitä ymmärrä. Meidän pitäisi pohtia ylipäätään tätä, kannattaako tuotteet kieltää. Ja lopuksi sanoisin, Vikihän sanoi hyvin tärkeän asian. Entäpäs, mites tämä, miten tämä juridinen kestävyys siinä, mitä me, te, mitä me teemme viittaisin telekompakettiin ja siinä tarkistuksen 138, siellä meillä on laaja parlamentti täällä, laaja enemmistö parlamentissa. Ja täällä näyttää olevan laaja enemmistö vahvan valvonnan kannalla, mutta tarkistus 138, joka sai tukea koko parlamentilta, ainakin 800 prosenttia, se, se oli juridisesti epäterve. Enkä haluaisi sitä, että me, meille tulee pätkä tai kasa mietintöjä, jotka eivät kuitenkaan kestä sitä juridista testiä koska sitten äh, silloin parlamentti näyttää typerältä neuvoston edessä. Ja nyt kun me, jos me ajaudumme konfliktiin neuvoston kanssa, niin todellakin kehottaisin kaikkia varmistamaan, äh, käytetään kaikkia oikeudellisia yksiköitä, että varmistamme sen, että mitä tahansa kirjaammekin mietintö, että se on vesitiivistä tekstiä, että se myös äh, kestää neuvoston tulikokeen edessä, neuvoston edessä. Tämä on sellainen, mitä me halu- meidän täytyy tehdä, jolle me halua näyttää naurettavilta. Kiitos. Kiitos. Mulle Schmidt. Kiitos puheenjohtaja. Olin heti alusta pitäen tukemassa 138. Sitten me saimme aika, kuitenkin saimme siitä kompromissin, joka oli melkoinen juttu noin vaalien alla ja meidän pitäisi tunnustaa, että eräät ehdotukset ovat aina äh, ikään kuin laittomia jonkun mielestä. Tämä oli aika erikoinen kommentti itse asiassa. Tämä on valtava haaste. Me olemme keskustelleet tästä silloin, kun minä tulin parlamenttiin 99 ja te olette tehneet todella hyvää työtä ja ehkä meidän pitäisi miettiä äh, sitä, että mitä eräät ovat ajatelleet tästä asiasta aikaisemmin. Ike van den Burg, hän aloitti sen 99-2000 ja sitten meillä oli liberaalikollegamme viime vaalikaudella Daniel Daniel. He ovat tehneet, heidän pitäisi, heidän pitäisi saada äh, se arvo, joka heille kuuluu, koska he eh, ennustivat tämän jo alkuvaiheessa. Minä kannatan läpinäkyvyyttä totta kai ja meidän pitäisi olla varovaisia. Enkä sano, että, että minä vastustan tai hylkään jotain, mitä te ehdottatte, mutta teidän pitäisi hieman tarkemmin katsoa, mitä te ehdotatte, koska joskus läpinäkyvyys voi saattaa olla haitallistakin. Se saattaa paljastaa tietoa ja jopa salaistakin tietoa ja, ja silloin se saattaa jopa vahingoittaa yrityksiä ja maitakin. Enkä usko, että meidän pitäisi luoda tällaista järjestelmää, joka oikeastaan vaarantaisi eh, esimerkiksi eh, teollisuus, teollisuuden tai muun alan toimintaa, niin kuin Epping sanoi, että on, sä olla varovainen vuotojen kanssa silloin, kun näitä tietoja siirretään paikasta toiseen. Ja oikeastaan haluaisin kuulla teidän kommenttinne tästä, mitä, miten te kommentoisitte tätä koska tämä saattaa olla todella haitallista. On pieniä maita tässä unionissa, eivätkä, eikä siellä ole niin paljon järjestelmäriskiä riskejä näissä maissa, että niitä, niihin pystyttäisiin öö, kohdentaa hyökkäykset heti. Voisikin näitäkin on tapahtunut jo jonkin verran. Vakaus, se voisi olla, voisi olla hyödyllistä tutkia sitä, niin kuin sanoin aikaisemminkin, mutta meillä täytyy olla vaikutusarviointi jossakin muodossa tehtynä. Mutta minusta olisi epäviisasta noin vaan suoralta hy- hylätä se. Se kuitenkin tulee jossain vaiheessa. Olisi hyödyllistä, että olisimme varautuneet, herra Lambert, tästä kielletään tuotteita. Kyllä. Hän lähti. Ei, hän lähti. Ehkä se oli paras. Ja sinähän hän onkin. Anteeksi vaan. Sinä istut tuolla. Hän on, joku huusi, että hän liberaalien penkeillä. Pitäisi olla tyytyväinen. Olehan minä tyytyväinen, sanoo Olle Schmidt. Koska argumentti ei ole näin yksinkertainen sille, jollet, jollet ymmärrä tuotteita, niin miten voit kieltää niitä? Jollet ymmärrä niitä, silloin täytyy olla joustava lähestymistapa, koska muuten täytyy kehittää tällainen Euroopan kieltovirasto, jonka täytyy joka viikko kieltää jotakin. Ja minusta, kyllä, kyllä, kyllä, niin, niin, niin, niinpä, niin, niin. Yritän tulkita sitä, mitä siinä olet esittänyt ja mitkä vaikutukset sillä olisi Nyt puhutaan tuotteiden kieltämisestä finanssisektorilla. Herra Lambert, te olitte, puhuitte jo. En, en minä sano, että minä vastustan kaikkea tätä sääntelyä, sääntelyä ja ehdotuksia. Ja sinun pitäisi kuunnella. Sanon vaan, että on ongelmia silloin, kun me, meillä on ensin yksi sektori käsillä, sitten tulee toinen. Tämä ketju ei koskaan lopu. Täytyy olla tutkia kaikki tuotteet tässä, onko tämä riskialtis, pitäisi kieltää vai ei. Meillä on kuluttajia tulee sanomaan kiellä tämä tuote. Minä olen yksityinen sijoittaja, joka lähes viikoittain ja kuukausittain minä teen sijoitustoimia. Totta kai minun täytyy pystyä luottamaan niihin tuotteisiin, joita saan. Tämä on, tämän, tämä on minun oma vastuuni kuluttajana. Ei minä sano, että ettei meillä pitäisi olla sääntelyä ja kuluttajan suojelua. Ei minä suinkaan sellaista, minä kannatan, kannatan sitä. Ja minä haluan myös, olen myös parantanut finanssialan koulutusta minun maassani, mutta ei pitäisi antaa sellaista kuvaa, että voidaan suojella kaikkea jo aina. Tämä on se, jos sanotaan, että kielletään tuotteet et ei tiedetä kuitenkaan, minkälaisia tuotteita ollaan kieltämässä. Ja tästä tulee helposti hyvin kinkkinen paikka. Että meillä on ollut sellaisia ehdotuksia, että pitäisi saada sellaisia laatumerkkejä, että nämä tuotteet ovat ikään kuin Euroopan hyväksymiä, hyväksymää laatua. Ja ne pitäisi niin merke, leimata Euroopan, äh, eurooppalaatuiseksi tuotteeksi. Eihän se ole hyvä juttu. Se, se on Oh, hyvin hankala. Minä sanoin, että olet, olet väärässä, minä olen liberaali. Minä sanoin, että lähes kaikilla on ainakin jonkin verran viisautta omissa jutuissaan. Mutta lopuksi toteaisin, että tämä on erinomainen haaste, jolle olette tehneet todella hienoa työtä näin alussa. Ja toivon, että me muut takapenkkiläiset, ei varjostelijat, vaan takapenkkiläiset pystyvät osallistumaan tähän keskusteluun. Kiitos. No niin, nyt on täällä on vielä vielä yksi varjoesittelijä. Muchas gracias. Kiitoksia. Vain yksi minuutti. Puhun tästä pankkiviranomaisesta ryhmäni nimissä ja haluaisin onnitella esittelijää hänen työstään siitä, että hän on niin eurooppahenkinen. Hän hyökkää voimakkaasti riittämätöntä rahoitusvalvontaa vastaan. Ja hän tuo esiin jälleen kerran, että parlamentti pyrkii tähän suuntaan. Kun olen käynyt läpi tätä tekstiä, niin se näyttää mielestäni hyvältä. Tässä halutaan parantaa rahoitusvalvontaa ilman, että teollisuus kärsisi. Ja tässä puoletaan sellaista eurooppalaista viranomaista, joka voi valvoa ja ilmoittaa, mikäli jokin kansallinen taho ei noudata sääntöjä. Tämä on se lähestymistapa, joka on mielestäni hyvä. Ja myös suurin osa ryhmästäni on tätä mieltä. Mitä tulee rajat ylittäviin rahoituslaitoksiin, esittelijä haluaa antaa tässä lisätoimivaltuuksia Euroopan tason valvojalle ja vähentää sitä kansan, kansallisilta valvo, valvojilta. Ja hän haluaa saada parempaa toimintaa sisämarkkinoilla ja vähentää protektionismia. Ja tähän täytyy mielestäni pyrkiä, kun ottaa huomioon, kuinka usein kansalliset tahot ovat epäonnistuneet valvoessaan suuria rahoituslaitoksia. Omassa ryhmässäni pidämme esittelijän lähestymistapaa hyvänä siinä, kun otetaan huomioon pk-yritysten rahoitustarpeet. Ja tähän liittyy siis tämä järjestelmäriskikomitea. Olemme yhtä mieltä, että pankkien konkurssitapauksissa sijoittajia täytyy suojella. Ja lopuksi haluaisimme, että parlamentista saataisiin aikaan sellainen teksti, jonka kautta voitaisiin luoda eurooppalainen viranomainen, jolla on selkeät toimivaltuudet. Esimerkiksi voitaisiin toimia La Rosierin ehdotusten pohjalta. Kiitoksia sitten vielä Jean-Paul viimeisenä puhujana. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin selventää tilannetta hieman herra Lambertille näistä kahdesta asiasta. Ensinnäkin äh, tuotteiden kielto. Se ei ole mikään huono ajatus sinänsä, mutta olen ollut töissä luottolaitoksessa, joka on antanut tällaisille tahoille luottoja, eikä hallitus koskaan puuttunut siihen, äh, minkälaisia tuotteita tässä saatiin käsitellä. Eli ei välttämättä viranomainen tai hallitus edes voi tietää, missä tapauksessa jokin tuote on myrkyllinen ja missä taas ei. Ja joskus, jos yritetään mennä liian pitkälle, niin voidaan mennä todella metsään. Useinkaan ilman luovuutta ei olisi pystytty rahoittamaan eri kysymyksiä, mutta senkin täytyy pysyä tietyissä rajoissa. Olen toiminut Ranskassa vetomustuomioistuimessa ja esimerkiksi luokituslaitoksesta tehdyt tuomiot. No, siltä saatiin Siihen saatiin noin 600 tarkistusta kollegoilta ja komissio on todennut, että tässä asiassa ei juridisesti pystytä toimimaan. Ja annoin tarkistaa tilanteen ja Ranskassa sanottiin, että on poliittisesti välttämätöntä toimia. Ja niin saimme aikaan sellaisen säädöksen, jota ei pitänyt juridisesti edes saada aikaan. Ja Tsekki taas puheenjohtajakaudella totesi uudelleen, että tämä ei juridisesti olisi ollut mahdollista, mutta siirtymäkauden aikana voitaisiin toimia näin ja odottaa, että kunnon säännöt voitaisiin saada aikaan. Ja voitaisiin saada sellainen rakenne, jota komissio toivoo. Pystyimme siis toimimaan siitä huolimatta, että tässä sanottiin, että tämä ei olisi oikeudellisesti mahdollista. No niin, kiitoksia Riita. Meillä on 10 minuuttia aikaa vielä. Monta esittelijää. En oikein tiedä, pystymmekö me hoitamaan mitään muuta kuin pari minuuttia kultakin ja tuntuu siltä, että pitäisi mennä päivästä järjestyskuun alussa näin ollen. Anton, pitääkö sinä puhua? Jos ei, ei ole pakollista. Ei, nyt. Silvi. Aivan lyhyesti. Haluan kiittää kaikkia kollegoita kommenteista. Täällä tuli mielestäni monia hyviä ajatuksia esiin ja oman tekstini osalta olen todella avoin. Meidän täytyy ehdottomasti jatkaa työntekoa. Tässä on vielä avoimuusongelma ja mitä avoimuuden tasoa toivotaan. Olen valmis kuuntelemaan teidän ehdotuksianne ja haluaisin tehdä yhden huomion. On joitakin parlamentteja, jotka pohtivat esimerkiksi luottamuskysymyksiä tietyissä puolust- vakuutusasioissa. Kyllä me voimme päästä tässä asiassa eteenpäin. Ja valitettavasti kollega Lyling poistui, mutta meidän täytyy keskustella eri elinten kokoonpanosta, hyvästä tasapainosta. Kun puhuin tieteellisestä komiteasta, niin keskustelusta on tullut esiin se, että koska tuotteet ovat niin monimutkaisia, niin yksi asiantuntijoista, hänen pitäisi olla myös matemaatikko. Minulla onkin jo yksi henkilö mielessä. Tarvitsemme myös antropologeja, sosiologeja ja niin edelleen emme saa ainoastaan keskittyä käsittelemään taloutta. No, italialaiskollegakin on täältä jo poistunut, mutta olen hänen kanssaan yhtä mieltä näiden viranomaisten johtokunnista. Työtä on vielä paljon tehtävänä, jotta kaikki saadaan johdonmukaiseksi. Mutta voimme tehdä yhteistyötä. Um, Peter Skinner, onko Alvas täällä vielä? No, Täytyy sanoa, että oli kiinnostavaa, että hän oikeastaan oli toistamassa sitä, mitä pankki, äh, vakuutussektorilla, sitä, mitä pankkisektorilla oli tapahtunut oikeastaan. Ehkä pitäisi puhua vastuullisesta vallasta, niin kuin Jose sanoi. Hän oikeasti halusi luoda äh, rahaston, jolla voidaan sitten vast, varautua tällaisiin äh, epäonnistumisiin. 2,5 prosenttia BKTstä oli kysymys äh, pankeissa, mutta vakuutus- ja eläkeasioissa, paljon se maksaa BKT-tasolla? Otmar Karason täällä, hän tietää, että, hän tietää eläkkeestä ehkä enemmän kuin moni muu. Puhutaan varmasti triljoonien vastuista ja mistä tällä, ja tällä jos saataisiin tällainen rahasto vuoteen 2011 mennessä äh, tammikuun alkuun. Pystyn kuka sanoa, onnistuuko sellainen? Sinä pitäisi pistää hattu ja keräämään rahaa. Ehkä pitäisi pakottaa hallitukset, että kun otetaan tämä valvonta äh, ja viranomainen pois, niin siltä täytyy maksaa sitten koko lailla EU-tasolla. Aika vaikeaa kuvitella, mutta ehkä mahdollista. Enpä usko, enpä usko. Mutta ehkäpä meidän pitäisi pitää äh, tällaista asiaa elossa. Luskotteko, herra Karas, että, että Pariisi maksasi Brysselin virheistä? Gazas, ei miehenä Gazas. Ne, no, en usko, että toivon, että voisin olla yhtä su- äh, avokätinen Britanniassa, mutta täytyy muistaa nämä käytännön tekijät. Se, että luodaan äh, yksi yhtenäinen äh, järjestelmä. UKssa on 3000 henkeä hoitamassa pelkästään Britannian asioita. En tiedä mitä. Onko meillä päätävä henkilöstö, joka pystyy arvioimaan, mitä on tapahtumassa Euroopan tasolla. En minä tätä periaatetta epäile, vaan sitä käytäntöä. Ensimmäinen tammikuuta 2011 sinun direktiivisi tulee voimaan. Muut asetukset eivät ole edes mukana silloin vielä, mutta meidän täytyy saada järjestelmä pyörimään. Ja ei ole syytä nyt huijata itseä, on muitakin tapoja Äh, esimerkiksi tota, tappaa kissa ja täyttää se kermalla. Teidän täytyy tietenkin miettiä kovasti sitä, että millä tavalla me saamme tämän äh, valvonta konsolidoitumaan EU-tasolla. E On muitakin tapoja tehdä se kuin se, että annetaan äh, neuvoston toimia omalla tasolla. Jos ajatellaan tätä yhteiskomitean toimintaa ja millä tavalla sidotaan ihmiset päätökseen, päätöksiin, vuorovaikutus EKPn kanssa ja ESRP-sihteeristä Tässä voidaan sanoa sellainen vastapaino, tarvittava vastapaino. Mutta meillä on va- vaativia, vaativia tehtäviä vakuutus- ja eläkealalla. On syytä olla käytännönläheisiä näissä kunnianhimoissa. Meidän, minun täytyy sanoa, että jos ihmiset haluavat liikkua, niin varmasti tarkistuksia tulee. Ja jos näin tehdään, niin muistakaa, että käytännön asia kuuluu tähän vakavaraisuuspakettiin kaksi. Me olemme yksi ryhmä, meidän täytyy löytää jotakin EUn tasolla. Ei tämä ole syytä hylätä kunnianhimoisia tavoitteita, mutta se on syy toimia varovasti, miten toimitaan eläke- ja vakuutussektorilla. Pankkisituksessa saattaa toimia, mutta se ei välttämättä toimi eläke- ja vakuutussektorilla. Täytyy muistaa, että maltti on valttia. Sven. Ja, ich Kiitos. Tänään olen jälleen oppinut jotakin, eli sen, että ennakkoluuloni siitä, että konservatiivit tai kristillisdemokraatit rakastavat erityisesti järjestystä, ei pidä aina paikkaansa. Olen nähnyt, että tässä voi asioista äänestää, mutta lisäksi myös keskustella aivan laittomista ehdotuksista, joita juristit täällä tekevät. Tämä on minusta varsin hupaisaa. Ja olen iloinen siitä, että kaikki huolehtivat siitä, kuinka asiat toimivat. Loistavaa. Anna rahaa säätiö, jolla tuetaan tätä sosiaalista liikehdintää. Se on ihan eri juttu. Uh, uh, Halusin kommentoida vain paria lyhyttä juttua. Ensinnäkin kysymys läheisyysperiaatteesta. Uskon, että edelleenkin on ongelma, että tämä periaate – Eh, tämä kristillisestä sosiaalisesta etikasta, sitä aina väärinkäytetään sen perusteluksi, että halutaan tai ei haluta jotain poliittisesti. Läheisyysperiaate on hyvin tärkeä periaate, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikkea, kaikkeen pitäisi olla niin paikallista kuin koskaan voidaan kuvitella, vaan se pitäisi olla paikallista niin paikallista kuin mahdollista. Ja jos jotakin on parantunut tämän kriisin myötä, niin se, että kun jos meillä on rajat ylittävä ongelma, jos meillä on verkosto tai verkostoitunut, valvonta, niin silloin, silloin niiden täytyy pystyä toimimaan tehokkaasti kansallisella tasolla. Siellä maa, jossa on vahva ää, paikallinen pa- pankki ja finanssijärjestelmä, jotka eivät ole rajat ylittäviä, niin siellä ei ole mitään syytä saada Euroopan tason valvontaa – me tarvitsemme yhden yhteisen säännöstön, mutta me emme tarvitse, meidän ei tarvitse eurooppalaistaa tätä valvonnan käytän, käytännön tasoa, mutta silloin kun puhutaan hyvin laajoista eurooppalaisista laitoksista, niin silloin valvonnan rakenteella on taipumusta tulla tehottomaksi. Ja on loogista tietenkin sanoa, että meidän täytyy aloittaa ensimmäinen tammikuuta 2011 ja miten me löydämme henkilökunnan ja niin poispäin. Tämän tyyppiset argumentit, me emme olisi koskaan luoneet Eurooppaa näillä argumenteilla ja Euroopan toimielimiä. Tämä on hyvin vaarallinen argumentti. Sanoisinkin, että on hyvin tärkeää, että nämä suuret rajat ylittävät laitokset, että niiden valvonta on Euroopan tasoista. Ja meillähän on käytännön järjestelyjä, että millä tavalla vältetään – se, että tarvitaan äh, tuhansia, äh, tuhan, tuhansia ihmisiä henkilökuntaa Euroopan tasolla, mutta meillä on kuitenkin äh, meillä täytyy olla keskitetyt keskustelukumppanit ja sitten lopuksi tuotteiden kieltämisestä. Minä en ollut ehdottamassa, että minä pitäisi tuot, kieltää kaikki, joista joista vihreät eivät pidä. Minä niin sanonut. Minä sanoin, minä olen jopa samaa mieltä siitä, että finanssimarkkinat ovat innovatiivisia, niin ne pitää pysyäkin sellaisena. Ei, ei meidän tarvitse sosiaalistaa näitä markkinoita, jossa on hyvin vähän tuotteita ja kaikki muut, kaikki muut täytyisi kieltää, koska, koska minä tai Filip tai joku muu ei ymmärrä sitä oikein. Ei tämä ollut minun ehdotukseni. Minun ehdotukseni oli, että on tiettyjä tuotteita, jotka ovat selvästi haitallisia, pitää olla mahdollisuus tai oikeus Esmalle kieltää ne, jos Äh, tarvittaessa. Ja olen valmis käyttämään tätä, äh, äh, ja, mutta mikä on järkevää, jos sanot esimerkiksi, että, että paljas lyhyeksi myynti on haitallista, jos Saksa kieltää sen, nyt se on sallinnut sen käytännössä, ja tämä taas luo välittömästi paineita muilla markkinoilla, joissa myös on, haluttaisiin sallia nämä käytänteet jälleen. On, se on ihan mielekästä integroidulla markkinoilla, jos me haluamme kiettää tiettyjä haitallisia tai haitallisia osoittautuneita tuotteita, niin kieltää ne silloin kaikilla markkinoilla, markkinoilla eikä vain yhdellä markkinoilla, koska silloin meillä ei ole koskaan äh, mahdollisuutta toimia. Äh, tulkit ovat sanomaan, että annat meille vielä viisi minuuttia, että sitten Kansi Markalio lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti Vicky Ford ei ole enää paikalla. Meidän metologiamme oli se, että saataisiin aikaan tiettyä sisäistä johdonmukaisuutta. Näissä mietinnöissä, joissa käsiteltiin esi eri asioita, ja jotka tulivat eri poliittisista ryhmistä. kun olemme nyt saaneet suurin piirtein yhteisen libreton, niin nyt on aika keskustella sitten ryhmien kanssa tarkistuksista, joiden kautta toivottavasti päästään siihen, mihin halutaan. Täällä vaaditaan voimakasta eurooppalaista viranomaista ja sitä, että saadaan aikaan tasapaino tämän äh, linnakkeen ja sitten to- toisaalta demokraattisten toimien välillä on tärkeää. Ja tässä parlamentti toivoo erilaisia asioita. Ja toisaalta, toiseksi haluamme, että sama ei toistu kuin mitä keskuspankin kanssa käydyissä keskusteluissa emusta. Järjestelmäriskin johtajan ja EKPn pääjohtajan täytyisi raportoida parlamentille aina 15 päivää ennen esimerkiksi hyväksytyistä normeista, mitä valvonta on tehty, mit, mitä rahoituslaitoksia on moitittu, minkälaisia järjestelmäriskejä on syntynyt. Eli tarvitsemme yksityiskohtaista tietoa näissä kertomuksissa. Täällä eräs kollega viittasi tähän viranomaisen kokoonpanoon. Ainakin pankkimietintö keskittyy liikaa pankkeihin ja liian vähän niihin laitoksiin, jotka ovat riippuvaisia pankkien luotoista. Ja viittaan tässä nyt PK-yrityksiin, koska suuret yritykset pääsevät helpommin pääomamarkkinoille ja saavat sieltä rahoitusta. Eli viranomaisen täytyy ilmoittaa ja kertoa parlamentille siitä, kuinka valmiit, valmiita markkinat ovat antamaan ja mihin hintaan lainoja PK-yrityksille. Tämä meidän täytyy tietää, jotta parlamentti pystyy toimimaan. Ja toiseksi meidän täytyy tuoda se esiin se, että tässä asiantuntijaryhmässä on mukana myös pk-yritysten edustaja, koska rahoituspalvelut palvelevat reaalitaloutta, eikä päinvastoin, niin kuin nyt tämän kriisin aikana on tapahtunut. Sitten täällä kysyttiin pankkivalvontaviranomaisesta ja siitä, että miksi sitä tarvitaan. Ensinnäkin siksi, että mitään vaihtoehtoa ei ole. Keskiaikavälin tarkastelussa keskitytään Islantiin, takaisin maksuihin, ja brittien roolin tässä. Tarvitsemme tällaisten tilanteiden varalta viranomaisen. Ja Merkel on todennut, että olisi häpeällistä, jos pankit, jotka olisivat aiheuttaneet kriisin, tekisivät hallituksen kanssa yhteistyötä peitelläkseen näitä virheitä. Hallituksen päämies on usein todennut, että kriisi johtuu uuskonservatiivisista toimista. Hän on myös sanonut, että hän kannattaa tällaista eurooppalaista viranomaista. Nyt hänellä on siihen todella hyvä tilaisuus. Hän on myös sanonut, että on, olisi häpeällistä jos tämän kriisin aiheuttaneet yritykset aiheuttaisivat nyt vaikeuksia vielä hallituksille. Ja neuvoston ystäväni sanovat, että neuvosto on hyvin kaukana parlamentin kannoista. Tulee tässä mieleen eräs härkätaistelija, joka tuli Burhusiin ja hän sanoi, että hän lähtee Seviaan tuhannen kilometrin päähän, päähän mutta hän sanoi, että ei se vie missään kaukana ole, vaan Burdeos Sevilla on aivan oikealla paikallaan. Ja tässä samassa tilanteessa me nyt olemme. Ja kollegat ovat sanoneet usein, että tässä täytyy vähe, minim, minimoida nyt riskit, joita on. Meillä on erilaisia esteitä joita voi syntyä, jos toimimme väärin. Täällä esitetään minulle kysymyksiä. No, emusta tehtiin paljon kysymyksiä. Ja kun euroa synnyteltiin, kysyttiin vaikka mitä. Kysyttiin, että onko euro sama kuin, että mentäisiin gorillan kanssa säänkyyn. No kysymyksiä esitetään siksi, että niihin voi vastata, eikä siksi, että halutaan paralysoida koko tilanne liian teknisillä kysymyksillä. Nyt tässä puheenjohtaja minua tyynytteleekin, koska aika loppuu kesken. Um, thank you very much. You also give... Kiitoksia. Siinä myös tuotit aika lailla pulmia tulkeille, mutta ennen kuin lähet, ennen kuin kaikki meluamaan ja lähdette, saa nähdä, pystytäänkö tekemään mitään tällä aikataululla, joka on jaettu, mutta voidaan olettaa, että pidetään kiinni tästä, että e, kunnes toisin kuulette ilmoitusasia vielä. Niin kuin tiedätte, myöhemmin tällä viikolla me keskustelemme tilanteesta Kreikassa ja niistä varoituksista, joita neuvosto on nyt antanut. Tämä yksi varoitus annettiin 121 artiklan mukaan – Lissabonin sopimuksen tukeutuen. Ja minä aion käyttää tämän valiokunnan oikeutta ja 121 artikla 5 kohtaa kutsuakseni neuvoston puheenjohtajan tähän valiokuntaan kertomaan, mitä nyt kun suositukset on julkistettu ja minun aikomukseni lähettää tämä kirja huomenna, tämä on teille tiedoksi. Sitten kun meillä